Meine sehr verehrten Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, minä mielelläni aloittaisin kokouksen ja minä toivotan teidät tervetulleeksi tänne Euroopan parlamentin täysistuntosaliin tähän työryhmätyöhön. Minä haluaisin erityisesti toivottaa tervetulleeksi kansallisten parlamenttien jäsenet, koska tämä työryhmä on juuri sellainen, jonka pidämme yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Meillä on 21 osallistujaa 18 maasta, mutta nyt ei ole ollut niin hyvät nämä sääolot, joten aika, aika hyvin olemme kuitenkin saaneet ihmisiä paikalle. Tässä on nyt sitten intensiivinen dialogi alkamassa kansallisten parlamenttien ja oikeusasioiden valiokunnan kesken. Minä haluaisin vielä tässä todeta, että tämänpäiväinen te- teema perheet ja kansalaiset Euroopassa – jota autamme. Tämä on oikeudellinen kysymys. Tällä teemalla on hyvin paljon merkitystä nykyisin, koska on monenlaisia oikeudellisia asioita, jotka ylittävät rajat. Meillä on perheasioita, on perintöjä, jotka ovat rajat ylittäviä ja tämä, nämä tulevat yhä tärkeämmäksi jatkossa. Ja tietenkin kun näin on, niin monenlaisia ongelmia asiaan liittyy. Tässä on hyvin paljon lainsäädäntötyötä, jota lainsäätäjä voi kansallisten parlamenttien kanssa tehdä. On tarkoitus saada yksinkertaisempia sääntöjä. Hyvin tärkeä asia meille ja on tärkeää, että ihmiset mieltävät nämä asiat positiivisiksi, eivätkä pelkästään teoreettiseksi keskusteluksi tässä talossa. Näillä on hyvin paljon käytännön toteutusta ja implikaatioita. Meillä on hyvin paljon puhujia täällä tänään. Minä eh, haluaisin ensin toivottaa tervetulleeksi Diana Wallisinne, joka on mm, varapuhemies Euroopan parlamentissa. Hän on esittelijänä monessa asiassa ja hän tulee tänne, tänne puheenjohtajaksi, koska minun täytyy kello 11 olla jo muualla ja joudun lähtemään tästä sitten herra Melchior Vatelee, toivottavasti äänsin tämän oikein. Hän edustaa Belgian hallitusta. Hän on valtiosihteeri talous- ja budjettikysymyksissä ja vastaa myöskin turvapaikka-asioista ja myös perhepolitiikasta. Ja myöskin kulttu- kulttuuriinstituutiot Belgiassa. No, tänään sitten komissaari Vivien Reding, minä en voi häntä toivottaa tervetulleeksi. Hän tulee vasta kymmenen maissa ja toivon mukaan hän pääsee näissä vaikeissa sääoloissa tänne. Sitten tässä omasta puolestani toivotan teille hyvää työpäivää. Sitten tekninen ilmoitus. Jos te haluatte ilmoittautua johonkin tekniseen yksityiskohtaan puhujaksi, niin täällä on tällainen paperi, johon tuolla edessä, johon voitte, voitte ilmoittautua sen, ilmoittautua sitä kautta. Meillä on tämä catch the eye-menettely vähän hankala näissä suurissa saleissa. No meillä on sitten hyvin paljon asiakirjoja pöydillä ja meidän täytyy hyvin eh, tarkkaan tehdä tätä työtä. Täällä on hyvin paljon tieteellisiäkin kysymyksiä. uskon, että nämä asiakirjat tulevat olemaan meille eh, suureksi hyödyksi ja kiitoksia siitä, että olemme saaneet tällaiset, olemme voineet näitä jo etukäteen hieman vilkaista nämä alkusanat ja sitten minä annankin puheenvuoron Daina Wallisille. Thank you very much. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Minulle on ilo parlamentin puhemiehen Jens Busekin nimissä ilo toivottaa teidät tervetulleeksi ja sanoisin vielä pari sanaa päivän kokoukseen kontekstista – liittyen työhön, jota parlamentti on tehnyt viime vuosina. Ja mitä toivomme tekevämme tulevina vuosina teidän tuollanne ja avullanne helpottaaksemme kansalaisten elämää, heidän perheelämäänsä ja muuta elämää kautta Euroopan. Muistan monta vuotta sitten keskustelun täällä parlamentissa, jossa sanottiin, että vapaan liikkumisen suhteen pääsemme pisteeseen, jossa on helpompi liikuttaa tavaroita, vaikkapa perunasäkkiä halki Euroopan, kuin kansalaisten on helppo liikkua. Meidän täytyy toteuttaa tämä vapaa liikkuminen kansalaisille. Teillä on yksilöinä ja kansalaisina oikeus liikkua vapaasti. Kansalaisemme lähtevät siitä, että tämä on annettu oikeus. Ja jos lukuja tarkastelee 2009, noin 12 miljoonaa EU-kansalaista hyödynsi mahdollisuutta elää, työskennellä, jäädä eläkkeelle tai opiskella jossakin muussa maassa kuin heidän kotimaassaan eu sisällä. 12 miljoonaa kansalaista. Ja tiedämme, että tämä luku kasvaa. Mutta tämän liikkuvuuden, lisääntyvän liikkuvuuden seurauksena normaalit elämän tapahtumat lasten saaminen, joskus avioeroa, kuoleminen, kuolema. Kaikilla näillä on rajat ylittävä merkittäviä oikeudellisia seuraamuksia. Ja nämä tapahtuvat ovat vain silloin, kun ihmisten elämä on haavoittuvasta. Ja ihmiset silloin törmäävät monimutkaisiin rajat ylittäviin ongelmiin. Ja näin tilanne on. Valitettavasti huolimatta tekemästämme työtä, työtä on oikeudellisia, hallinnollisia ja käytännöllisiä ongelmia koska oikeusjärjestelmät eroavat. Kysymys avioron tapauksessa, kysymys siitä, mikä, la, minkä maan laki päättää, sama kysymys koskee perintöä, huoltajuutta, on myöskin ää, perheasemaa koskevien asiakirjojen voimassaolo tai olemassaolo on ongelmallista. Elämä, asiat eivät ole niin kuin pitäisi. Oikeusvaliokunnassa pitkään työskennelleet kokevat voimakkaasti, että kysymyksessä ei ole pääsystä oikeus laitoksen päälle. Totta kai meillä on kysymyksiä oikeuslaitoksen suhteen. Esimerkiksi saadaanko oikeutta taloudellisista syistä. Mutta me emme halua listata tällaisia ongelmia lisäämällä kerrosta, ylimääräistä kerrosta ongelmia rajat ylittävissä konteksteissa, kun ihmiset pyrkivät hyödyntämään yhteismarkkinoiden mahdollisuuksia asemalla muualla kuin kotivaltiossaan. Totta kai taloudelliset kysymykset liittyvät tähän, sillä jos me yksinkertaistamme näitä monia simpeleitä juridisia kysymyksiä ja ihmiset ovat innoissaan voidessaan vapaasti liikkua. Se voi myös vaikuttaa Euroopan taloudellisiin sen suorituskykyyn. Vaikka aloitin vähän kielteiseltä kuulostavalla äänensävellä, niin meidän pitäisi kuitenkin olla äärimmäisen ylpeitä edistyksestä, jota on tapahtunut. Me olemme alentaneet esteitä. Esimerkiksi Br- Brysselin asetus, joka koskee äh, tuomioistuimen päätösten täytäntöönpanoa avioliittoon ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Ja samoin liittyen huoltajuuteen. Ja tiedämme, että isävaltioissa Tehdään työtä avioerojen ja perintöoikeuden suhteen, mutta tehtävää on vielä paljon. Ehkä meidän pitäisi ajatella myöskin vanhempien ja lasten oikeuksien vahvistamista perhesovittelun kautta, kansainvälisten adoptiosopimusten tunnistamisen kautta.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 tämmöinen aikana, että meillä on tahtoa. Tahtoa, jota monet eivät ole aikaisemmin nähneet. Asettaa Euroopan kansalaiset politiikan ytimeen. Ja tämä pätee erityisesti sivilioikeuteen. Jos me tarkastelemme komission esittelemää Tukholman ohjelmaa, joka kautemme alussa esiteltiin, ja jos parlamentin reaktiota tähän, niin me näemme, mikä on parlamenttiin lähestymistapa. Ja tämä heijastuu myös Euroopan kansalaisten tuntemuksissa. Jos viimeisiä tuloksia tarkastelee liittyen siviilioikeuden kysymyksiin, noin kaksi kolmasosaa, kaksi kolmasosaa on paljon, Kaksi kolmasosaa vastaajista kokee, että EUn pitäisi ryhtyä aloitteisiin rajat ylittävän perheoikeuden suhteen. Joten tässä on aika merkittävä mandaatti edetä alueella. Mutta varmaankin kaikki täällä haluaisimme alleviivata sitä. Lainsäädännön lähentäminen ei ole se askel eteenpäin, mitä me ajattelemme. Useimmilla meistä on kansalliset oikeudelliset perinteet ja kulttuurit, joita me valtavasti kunnioitamme. Me olemme ylpeitä niistä. Kysymys ei ole näiden järjestelmien purkamisesta. Kysymys on siitä, että me pyrimme löytämään keinon yksityis, kansainvälisen yksityisoikeuden kautta saada järjestelmät natsaamaan keskenään niin, että aitoa luottamusta yhteistyötä esiintyy, että me kaikki saavutamme sen yhteisen edun, että me tarjoamme oikeutta niille, jotka vapaan liikkuvuuden tarjouksen ottavat vastaan. Lissabonin sopimus tarjoaa parlamenteillemme ja painottaisi myös kansalaisille parlamenteille lisää valtaa ja mahdollisuuksia tällä alueella – paneutua kansalaisten heidän perheittänsä kysymyksiin. Siksi tällaiset tapaamiset ovat äärimmäisen tärkeitä. Meidän täytyy kehittää suhteitamme ja työskennellä paljon läheisemmässä yhteistyössä. Ei ainoastaan siviilioikeuden alueella ja kansallisten parlamenttien kanssa meidän kaikkien täytyy osallistaa kaikkien jäsenvaltioiden oikeuslaitoksen parissa työskentelevät ihmiset, juristit, tuomarit, koska nämä ihmiset kentällä tuottavat tuloksia niiden politiikoiden puitteissa, joita me täällä tuotamme, ja teidän osallistumisemme on elintärkeää, jotta ottaisimme Euroopan kansalaisia, joten minulla on ilo nähdä tämä kokous, nähdä tämä kokouksen toteutuminen. Olen hämmästynyt, ällistänyt tästä puhujamäärästä, tästä suuresta dokumentaatiomäärästä. Tämä lupaa hyvää, tämä lupaa korkean tason tapaamista. Taitaisin vielä kerran tervetulleeksi kansallisten parlamenttien edustajat. On hienoa, että herra Vatelee Belgian puolestaan täällä ja toivomme että Redding saapuu tänne. Kiitoksia vielä kerran osallistumisesta ja toivon, että päivä on teille ja meille antelias. Kiitoksia tästä esityksestä, Diana. Minä haluan heti eh, tässä jatkaa ja annan Bergian valtiosihteerille Melchior Vatseleetille puheenvuoro. Olkaa hyvä. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset siitä, että olen saanut mahdollisuuden käyttää puheenvuoron tässä tapaamisessa eri parlamenttien kesken ja voimme viedä eteenpäin niitä eri asioita, joita olemme voineet Belgian puheenjohtajakaudella kuljettaa eteenpäin. Se oli tärkeä vaihe, jolloin halutaan helpottaa eurooppalaisten perheiden ja eurooppalaisten kansalaisten elämää oikeuden alalla – siviilioikeuden alalla erityisesti. Ja totta kai tämä tapaaminen tänään mahdollistaa sen, että voin tehdä jonkinlaisen yhteenvedon siitä, mitä Belgia puheenjohtajakaudella on saatu aikaan. Ja kiitokset tästä mahdollisuudesta. Ja kun näen tämän ohjelman, jossa on paljon puheenvuoroja ja kuinka tiivis se on, niin todellakin teillä on edessänne tärkeä päivä, jossa mielenkiintoisia puheenvuoroja ja on tärkeää, että näiden keinoin voidaan helpottaa eurooppalaisten perheiden ja kansalaisten elämää oikeuden alalla. On totta, että eurooppalaiset liikkuvat enemmän ja enemmän ja onneksi näin on. Tätä on juuri haluttu, sehän oli yksi EUn tavoitteista ja se toimii. Joten on totta, että kansainvälisten avioliittojen määrä päivää, rouva komissaari, Kansainvälisten avioliittojen määrä vain siis lisääntyy. Eli tämä on todellakin positiivinen asia ja kun ajatellaan ammatti, ammattiin liittyviä asioita, työkysymyksiä, muita liittyviä, näihin liittyviä kysymyksiä, niin eurooppalaiset voivat käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen liikkua vapaasti Euroopassa. Ja näin on syntynyt tilanne, jossa on entistä enemmän kansainvälisiä liittoja, joita meidän täytyy sitten selvitellä eurooppalaisella tasolla. Ja tähän tarvitaan siviilioikeuden keinoja. Ja kun ajatellaan tämän aamupäivän tavoitetta, eli katsoa niitä asioita, jotka nyt ovat pöydällä ja joita täytyy sopia kansainvälisellä tasolla Euroopan unionissa, niin mehän totta kai kuulumme kaikki tähän samaan Euroopan unioniin ja meidän täytyy sovittaa näitä asioita yhteen. Haluaisin tänään aamupäivällä korostaa neljää seikkaa Belgian puheenjohtajakaudella, ja niissä olemme pääneet, päässeet eteenpäin ja menneet hyvään suuntaan. Ensimmäinen liittyy vahvistettuun yhteistyöhön avioerolain osalta. Eli jälleen kerran tämä eurooppalaisen oikeuden perheulottuvuus on tilanteessa, jossa ensimmäistä kertaa olemme käyttäneet vahvistettua yhteistyötä siinä muodossa, kun se perussopimukseen on kirjattu, ja tämä tapahtuu perhekysymyksissä. Näin ainakin toivon. Ja tällä tavalla voidaan määrittää laki, jota voidaan soveltaa avioerotapauksissa. Olen iloinen, kun voin sanoa, että tämä tapahtuu ensimmäistä kertaa Belgia puheenjohtajakaudella perheoikeuden ö, osalta. Ja kun ajatellaan tätä vahvistettua yhteistyötä ja kun katsotaan, mitä lakia pitää soveltaa avioerotapauksessa, niin meidän täytyy sanoa, että kaikkien keskustelun aikana olemme halunneet, että kaikki maat, jotka haluavat tulla mukaan tähän vahvistettuun yhteistyöhön, jotka haluavat hyötyä tästä edistyksestä, jota on nyt saavutettu, voivat tulla mukaan ja me haluamme toimia siten, että kaikki maat saavat tiedon ja että kaikki, mahdollisimman suuri määrä maita voi osallistua tähän. Mitä enemmän maita on, sitä enemmän voimme edistyä ja helpottaa eurooppalaisten perheiden ja kansalaisten elämää, ja tämähän on juuri tämän päivän aiheemme. Me olemme myös halunneet saada parlamentin mukaan näihin keskusteluihin. Totta kai parlamentti on tällainen lainsäädännöllinen toimija neuvoston kanssa – ja me haluamme olla parlamentin kanssa jatkuvissa keskusteluissa, jotta voimme viedä eteenpäin avioeroon liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Ja olemme halunneet näin, koska 16 miljoonaa paria, jotka menevät avioliittoon EU-ssa, saavat suuremman oikeusturvan silloin, kun avioero, kun tulee kyseisen avioerotilanne. Me olemme halunneet korostaa avioparien valintamahdollisuuksia. Jos he eivät pääse yhteisymmärrykseen, koska on kyse konfliktitilanteesta, koska avioero uhka, niin nämä mekanismit, jotka määrittävät, että mitä lakia sovelletaan – silloin voimme käynnistää tämän olemassa olevan mekanismin ja silloin saamme suurempaa oikeusvarmuutta niiden henkilöiden osalle, jotka ovat avioerotilanteessa. Ja olemme halunneet antaa etusijan oikeusvarmuudelle ja vähentää konflikteja. Jos vähennetään konfliktia jo siinä, mikä mitä lakia sovelletaan, niin se on jo helpotus näiden, ihmis, näiden henkilöiden osalta. Ja tilanne, joka on jo konfliktissa näiden henkilöiden osalta, niin on ainakin parempi, että on, on, on olemassa tietyt menettelyt, joiden kautta voidaan toimia. Avioerotapauksissa olemme myös voineet viedä eteenpäin perintökysymyksiä. Mitä enemmän eurooppalaiset liikkuvat ja valitsevat asuinpaikkansa, niin sitten he käyttävät tätä mahdollisuutta koko elämänsä ajan. He ovat liikkuneet hyvin laajaltikin, niin on tärkeää, että voidaan toimia siten, että voidaan tunnustaa nämä erilaiset asiakirjat, jotka liittyvät perintöön, ja sittenkin, sittenkin voidaan vähentää konfliktin vaaraa eikä tehdä elämästä mahdotonta eurooppalaisille, koska joskus oikeusjärjestelmät ja lait eivät vastaa toisiaan eri maissa. Ja uskon, että voimme, olemme voineet päästä eteenpäin, vaikkakin jotkut maat ovat olleet vastahakoisia näiden perintö oikeuteen liittyvien kysymyksien osalta, mutta olemme kuitenkin voineet päästä eteenpäin myös perintöasioissa. Sitten toinen aihe, joka on tärkeä myös sekä belgialaisena että eurooppalaisena, liittyy lasten kaappauksiin. Silloin kun yksi tai toinen vanhemmista ei halua, että toinen vanhempi tapaa lasta, niin tämä tilanne on todella traaginen. Silloin on kyse hyvin vaikeasta ja raskaasta konfliktista ja silloin oikean, oikeuden soveltaminen on todella tärkeää. Ja lisäksi täytyy katsoa, mitä ratkaisuja voidaan löytää, jotta tästä kriisistä päästään ulos. Ja silloin tämä päätös ja päätöksenteko on äärimmäisen va- vaikea. Ja sitten kun tähän kaikkeen lisätään vielä kansainvälinen ulottuvuus, niin olemme lisänneet näihin mahdollisuuksiin tällaisen välitysmahdollisuuden, jossa voidaan neuvotella. Ja me olemme halunneet laajentaa tätä belgialaista mekanismia eurooppalaiselle tasolle. Meillä on tällaisia pilottihankkeita, joiden avulla voidaan hyödyntää ja parantaa sovittelumenettelyä avioparin kesken. Tämä sovittelu ei välttämättä ratkaise kaikkea, mutta kun vanhemmat ovat tekemisissä keskenään ja yhteydessä keskenään voidaan ehkäistä joitakin ongelmia ja voidaan parantaa tätä tilannetta. Haluan korostaa sitä, että lapsikaappaustapauksissa ongelman syy on usein vanhempien erimielisyydessä, mutta uhri on, se joka kärsii, on tämä lapsi. Eli meidän täytyy löytää sellaisia ratkaisuja, jotka voimme hyväksyä ja sovittelu on yksi keino, joka voi mahdollistaa sen, että voimme päästä parempiin tuloksiin. Ja silloin kun puhutaan ja silloin kun sovitellaan, niin voidaan päästä eteenpäin myös lapsikaappaustapauksissa. Sitten viimeisenä aiheena on yleissopimus, joka liittyy elatusapukysymyksiin ja korvauskysymyksiin ja takaisinperintäkysymyksiin. Ja nämä kysymykset ovat yleissopimuksen puitteissa hoidettavia asioita, mutta tässäkin olemme päässeet eteenpäin. Belgian puheenjohtajakaudella on tehty tiettyjä ehdotuksia, jotta voisimme parantaa näitäkin kysymyksiä. Kuten voitte nähdä, oli kyse sitten avioerosta tai kansainvälisistä lapsikaappauksista tai perintäkysymyksistä, tai elatusapuperinnästä olemme voineet päästä eteenpäin Belgian puheenjohtajakaudella ehkä vielä enemmän nimenomaan avioeron avioerotapauksissa käytettävän lain valinnassa, mutta haluan korostaa sitä, että edelleen olemme hyvin vahtahakoisia siinä, että hyväksyisimme, että muut maa, muiden maiden lait olisivat sellaisia, joita sovellettaisiin omien kansalaistemme kohdalla. Ajatellaan usein, että toisten järjestelmä ei ole niin hyvä kuin meidän, mutta meidän pitäisi unohtaa tämä vastahakoisuutemme, koska jos jatkamme tällä linjalla, niin emme voi niin tehokkaasti parantaa eurooppalaisten perheiden ja kansalaisten tilannetta. Meidän, meidän täytyisi pyrkiä vähentämään näitä konfliktitilanteita ja pyrkiä yhteistyön kautta helpottamaan kansalaistemme elämää. Ja tällä tavalla voimme tuoda lisää arvoa kansalaisille, jotka haluavat liikkua ja muuttaa maasta toiseen Euroopan unionin alueella ja siksi meidän täytyy tehdä entistä enemmän yhteistyötä ja tässä mielessä olemme halunneet viedä eteenpäin Belgian puheenjohtajakaudella näitä kysymyksiä ja uskon, olen vakuuttunut siitä, että olemme menossa oikeaan suuntaan ja toivon, että yhteistyömme jatkuu. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Minä haluaisin toivottaa tervetulleeksi oikeusasioista vastaavan komissaarin rouva Vivian Redingin. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, good morning. It is a Hyvät naiset ja herrat ja hyvää huomenta. Minulla on suuri kunnia puhua paitsi Euroopan parlamentaarikoille, myöskin kansallisten parlamenttien edustajille. Ja haluaisin todeta, että on erittäin tärkeää se, että meillä on nämä kaksi instituutiota täällä yhteisessä kokouksessa, sillä nyt on se hetki, jolloin Euroopan unionin toimielinten ja kansallisten parlamenttien yhteistyön pitäisi todella vahvistua. Ne kysymykset, joita meillä on hoidettavinamme sekä eurooppalaisesti että kansallisesti, ovat aivan samoja kysymyksiä ja samanlaisille ihmisille nämä, samanlaisiin ihmisiin nämä asiat liittyvät. Miljoonat ihmiset Euroopassa hyödyntävät vapaata liikkuvuutta. He, he voivat olla jonkun maan kansalaisia ja joutuvat ongelmiin toisessa maassa. Meidän on huolehdittava siitä, että ihmiset tuntevat itsensä olevansa kotona missä tahansa he ovat ja missä, mitä tahansa he haluavat tehdä. Heillä on oikeu, oikeutensa, velvollisuutensa ja oikeusvarmuus, joka, joka kulkee mukana. Mikä on muuttunut ja miksi on muuttunut? Uusi Lissabonin sopimus, jossa ihmisten perusoikeudet on otettu mukaan perussopimukseen. Joulukuussa 2008 päätöksenteko, joka liittyy oikeudellisiin asioihin, on siirtynyt pois olemasta yksinomaan kansallisten oikeusministereiden hoidossa. Siihen ei aikoihin aikaisemmin vaikuttanut minkään parlamentin näkemys, ei tämän parlamentin eikä kansallisten parlamenttien näkemykset, eikä myöskään tuomioistuimen ja sitten siis komissiolta tulee ehdotus, se menee ministereille katsottavaksi ja, ja parlamentille myöskin, joka puolestaan toimii kansallisten parlamenttien kanssa yhteistyössä. Euroopan unionin tuomioistuin katsoo, mitä on päätetty, että se varmasti tulee myöskin toteutettavaksi kaikilla tasoilla. Kun asia on näin, niin ihmisoikeuskomissaari oli se, joka eh, laittoi asiat paikalleen. Erät seikat oli helppo järjestää. Esimerkki tällaisesta on ihmisten oikeudet silloin, kun poliisi on heidät pidättänyt ja heidät viedään oikeuden eteen naapurimaassa. Tämä on asia, josta hyvin nopeasti päätimme, eli oikeus kääntämiseen ja tulkkaukseen on järjestetty. Ja tämän viikon lopulla päätetään eh, siitä, minkälaiset eh, oikeudet eh, ihmisellä on, esimerkiksi oikeus käyttää oikeusapua tai asianajajaa. Ja kaikki nämä tulevat olemaan minimitason oikeuksia, jotka sallitaan tai järjestetään kaikille Euroopan kansalaisille, kun he joutuvat ongelmiin. Ei tietenkään ole riittävää, jos vain mietitään, minkälaisia ongelmia tulee oikeuden, oikeusistuinten suhteen ja niiden edessä olemiseen, vaan meidän pitää myös muistaa uhrit kun Euroopan kansalainen on toisessa maassa, niin tähän tarkoitukseen minä tulen ensi keväänä esittämään hyvin kattavan paketin erilaisia lainsäädäntömenetelmiä ja muuta, muita pehmeämpiä keinoja, jossa näitä asioita hoidetaan. Pitää myöskin huolehtia oikeuden käytöstä, joka on lapsille sopivaa. Joskus lapsilla on tilanne, jossa he joutuvat oikeuteen esimerkiksi todistamaan naapurimaassa. Me olemme vakuuttuneita ja olemme hyvin päättäväisiä sen suhteen, että vapaa liikkuvuus on jotakin, joka todella toteutuu kansalaisille. Symbolisesti me olemme tämän jo tehneet 27.10. Silloin meillä oli yhteinen tiedotustilaisuus. Michel Barnier, komissaari, oli paikalla samoin kuin minä. Ja me yhdessä selitimme, kuinka me haluamme uudistaa ja elvyttää sisämarkkinoiden toimintaa ei pelkästään taloudellisesti, vaan juuri sillä tavalla, että kansalainen on yhtä tärkeä kuin talous. Jos yhdistämme talouden ja kansalaisen, niin nehän ovat kolikon kaksi puolta. Ja se on asia, joka toteutuu Lissabonin sopimuksen myötä ja perusoikeuskirjan myötä. Melcher Vatle puhuikin tässä jo laajasti siitä, mitä, minkälainen ehdotus on tehty perintöjen ja testamenttien suhteen. Meillä on 4500 perintötapausta, jotka ylittävät rajat joka vuosi. Eli tässä usein on hyvin suuriakin ongelmia. Siksi me haluamme oikeudenkäyttösääntöjä yhdistää ja sovellettavaa Laki ja Kotipaikka on se, mikä määrää lainkäytön ja sillä tavalla, että ainoastaan yhden maan oikeu, tuomioistuin joutuu eh, käsittelemään tämän asian oikeudellisesti. Ja on myös niin, että kun oikeuden päätös on jossakin maassa tehty, niin se on päätös, joka on voimassa kaikissa Euroopan maissa. Sen täytyy tulla tunnustetuksi muissakin maissa, eli kansalaisten ei tarvitse enää pyytää uutta paikallisesti laadittua asiakirjaa samasta asiasta. Silloin kun on kysymys esimerkiksi varallisuudesta Tietenkin tämä eurooppalainen sertifikaatti näissä perintöasioista, niin siellä vahvistetaan perijöiden oikeus ja myöskin testamentin täytäntöönpanijoiden oikeus voimassa olevan lain mukaan. Eli tällä tavalla voidaan käyttää yhtä ainoa asiakirjaa kaikissa jäsenmaissa. Minä tiedän, että Euroopan parlamentti, kansalliset parlamentit ja neuvosto ovat nyt hyvin tarkkaan katsomassa, mitä tässä ehdotuksessa on. Komissio tekee hyvin tiivistä yhteistyötä ja on tarkoitus eh, laatia sellainen uusi järjestelmä, jossa oikeusvarmuus toteutuu siinä muodossa, kun kansalaiset sitä tarvitsevat. Meidän ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä, että julkiset kuulemiset ja mm, vaikutusten arvioinnit ovat todistaneet, että tämä e, ehdotus on tarpeen. Mutta se, että jos mm, Eli tämä 450 000 eurooppalaista, jotka tarvitsevat tätä uutta säännöstöä, niin meidän täytyy päästä sellaiseen sopuun, että se tyydyttää kaikkia. Tämä on ainoastaan yksi asia, joka niistä asioista, joissa kansalaiset voivat siirtää oikeuksia rajojen yli liikkuvuuden periaatteen mukana. Mutta sitten avioparit ja avoparit, ja e, e, siitäkin minä olen halunnut aviovarallisuuden osalta tehdä uutta, uutta lainsäädäntöä ja myöskin rekisteröidyille parisuhteille. On hyvin tärkeää, että kansain, kansainväliset avio- tai avoparit tietävät, mitä lakia sovelletaan ja miten heidän omaisuuttaan kohdellaan. Tarkoituksena on varmistaa se, että oikeuden päätökset liikkuvat rajojen yli avioasioissa ja tulevat tunnustetuksi jäsenvaltioissa. Uutta lainsäädäntöä ehdotetaan 2011 alkupuolella. Ja tietenkin se tulee liittymään näihin nykyisiin säännöksiin, jotka liittyvät avioliittoasioihin ja huoltajuusasioihin. Tämä sitten tulevan avioerolainsäädäntöön se, nämäkin kytkeytyvät yhteen, mutta koska valtiosihteeri Vatelee tästä äsken puhui, niin en enää puutu siihen. Yhden asian kuitenkin haluaisin puuttua. Tämä avioerossa eroon sovellettava laki. Tämä toi, tehdään vahvistetussa yhteistyössä. No, minä en ole tämän vahvistetun yhteistyön suuri ihailija Minun mielestäni olisi parempi toimia 27 maan voimin, eikä sillä tavalla, että ainoastaan maa, eräs tietty maan ryhmä tekee työtä. Minä keskustelin kollegojen kanssa pitkään ennen kuin päätin hyväksyä tämän nyt valitun lähestymistavan. Tässä on nyt läpimurto tämän vahvistetun yhteistyön kannalta koska tällä tavalla sitä käytetään välttämään tällainen täydellinen jumiutumistilanne Euroopan lainkäytön osalta. Vaivistettu yhteistyö on sellainen järjestelmä, johon kaikki maat voivat liittyä mukaan halutessaan. Mutta tässä oli valinnan paikka meidän piti löytää ratkaisu ainakin suurimmalle osalle kansalaisista. Ja 80 prosenttia kansalaisista Euroopassa nyt tulee, tuleekin tämän säännöksen piiriin. No, tässähän kansainvälisissä eroissa on usein monenlaisia vaikeuksia ja tällä siitä pyritään se korjaamaan. Eh, vahvistettu yhteistyö tulee toisessakin kontekstissa piakkoin eteemme. Ja se koskee eurooppalaista patenttioikeutta. Tämä menettely on toiminut perheoikeuden alalla ja me saattaisimme löytää samanlaisen ratkaisun patenttisektorilla. Te tiedätte, että vapaan liikkuvuuden takaamiseksi ja kouluun pääsemiseksi eläkekysymyksessä, sosiaaliturvassa ja kaikenlaiset avioliittoasiat ovat sellaisia tapahtumia, jossa kansalaiset käyttävät vapaata liikkuvuutta ja siihen liittyy ongelmia, jotka liittyvät asiakirjoihin, asiakirjoja ei aina tunnusteta toisessa maassa. Ja minä haluan joulukuussa pitää julkisen kuulemisen tästä asiasta. Ja kun tämän, tämän päivän kokouksenne tulokset ja julkisen kuulemisen tulokset ovat valmiita, niin me tulemme ehdottamaan E, ehdottamaan asiakirjojen tunnustamisesta ja siviilisäätyy asioista oman ehdotuksemme ja voimaan astumus, astuminen olisi vuonna 2013. Valtiosihteeri Vätölet äsken puhui lapsista, johon vaikuttavat avioerot perusoikeuksien oikeuskirjassa artikla 24 mainitaan lasten oikeudet. Lapsella on oikeus molempiin vanhempiin säännöllisesti, jotta hän voi rakentaa ihmissuhteen. Uusi lainsäädäntö jo helpottaa eh, huoltajuuskysymysten tunnustamista ja myöskin sovittelumenettelyn käyttämistä. Vuoden 2013 loppuun mennessä komissio tulee uudistamaan lainsäädäntöä sillä tavalla, että perustet sovitaan vähimmäisstandardeista ja sovitaan niistä säännöistä, joilla tällaiset päätökset tunnustetaan samanlaisina toisissa maissa – Tällä tavalla päätösten täytäntöönpano ja tunnustaminen eh, eh, helpottuu ja lasten tilanne sitä kautta myös Euroopassa. Hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet, nämä ovat ainoastaan osa asioista, eh, jotka ovat esillä, mutta te huomaatte, että olemme lisänneet vauhtia työssämme se, että käytämme sisämarkkinoita sellaiseen, että se on kansalaisten oikeus. Tämä ei pidä jäädä pelkästään teoriaksi, vaan tämän pitää toteutua käytännössä. Sitä varten meidän on päästävä näistä esteistä, jotka vielä ovat tiellämme. Meidän täytyy tehdä tämä uudestaan ja uusi järjestelmä, jota komissio tulee ehdottamaan, niin sen jälkeen neuvosto ja parlamentti näistä päättävät ja tuomioistuin tarkistaa toteutuksen. Tämä on hyvin tehokas järjestelmä. Me olemme saaneet ensimmäiset toimet toteutettua. Me olemme saaneet käsitteet muuttumaan toteu- toteutukseksi vain yhdeksässä kuukaudessa, ja se on todella nopeaa Euroopan lain käytössä. Kaikki tietävät, että me haluamme Euroopan kansalaisten saavan kaikki oikeutensa käyttöön missä tahansa Euroopassa he ovatkin. Minä luotan siihen, että kansalliset parlamentit auttavat meitä tässä työssä. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva komissaari, teidän puheenvuorostanne. No sitten meillä alkaa varsinainen työ. Meillä on Tadeusz Zviefka. Hän on koordinaattori EPP-ryhmästä ja hän on myöskin esittelijä tässä asiassa. Kiit- olkaa hyvä.

Haluaisin erityisesti toivottaa tervetulleeksi puhujamme, jotka tulevat jakamaan laajan tietämyksensä kanssamme. Varmasti tulemme kuulemaan runsaasti äärimmäisen kiinnostavia kommentteja tänä aamuna tästä erittäin herkästä arastakin asiasta, eli perheoikeudesta. Tervetuloa senaattori Arkadia Diaz de Sera. Hän on Espanjan senaatin oikeusasianvaliokunnan puheenjohtaja ja me olemme yhteispuheenjohtajana tässä istunnossa ja istunnon lopussa hän esittää loppuyhteenvedon. Muistuttaisin teitä, hyvät kansanedustajat ja senaattorit, että meillä on puhujalista. Jos lisäätte nimenne ja annatte sen tänne foorumille, niin voitte esittää lopuksi kysymyksiä. On erittäin tärkeää laatia puhujalista, sillä olemme jo 20 minuuttia myöhässä tässä aamulla. Mutta haluaisimme myöskin antaa kansallisten parlamenttien edustajille esittää kommentteja ja kysymyksiä, jotta keskustelumme olisi mahdollisimman hedelmällinen. Olen Euroopan parlamentin oikeusvaliokunnan jäsen, joten kohtaan päivittäin perheoikeuden kysymyksiä. Mistä syystä kuuntelenkin erittäin tarkkaan sekä asiantuntijapuheenvuoroja että keskusteluja. Totta kai nämä kysymykset annettavat, herättävät ymmärrettävästä syystä tunteita. Pyytäisin puhujaa pitäytymään heille kohdennettuun puheaikaan. Kullakin puhujalla on 10 minuuttia esitystä varten ja tulen pitämään aikarajasta tiukasti kiinni, jotta pääsemme läpi pohjalistaan. Ensimmäinen puhuja on Katarina Buule Völki, äh, kansainvälisen yksityisoikeuden professori ja vertailevan oikeuden ja perheoikeuden professori Utrechtin yliopistosta. Professori Buule Völki käy läpi vahvistettua tuon yhteistyön kysymyksiä rajat ylittävässä avioero oikeudessa Eli liittyen tähän Rooma 3 sopimukseen, josta on jo tänään kuultukin. Kiitoksia paljon, hyvät naiset ja herrat. 2010 maaliskuussa Euroopan komissio julkaisi ensimmäisen ehdotuksen vahvistetusta yhteistyöstä avioero-oikeuden alalla. Tämä ehdotus liittyy Rooma kolmos sen ja se käsittelee siis rajat ylittäviä ää, avioeroja ja tämä oikeus pysyttiin Rooma 3 asetus astuu voimaan vain 14 jäsenmaassa ja kuten juuri kuulimme, tämä on ensimmäistä kertaa, kun käytetään tällaista vahvistettua yhteistyötä kansainvälisissä tilanteissa 13 jäsenmaata ei tule hyväksymään tähän, tai tule käyttämään tätä Rooma kolmosta. Ne käyttävät edelleen omia kansallisia lakejaan, jotka ovat erilaisia verrattuna tähän ehdotukseen. Miksi sitten yksimielisyyttä ei saavutettu 2008, kun ensimmäinen Rooma 3 luonnos tehtiin? Tämä on kiinnostava kysymys, mutta en, enkä mene nyt sen pohdintaan, mutta haluaisin tehdä teille joitakin kysymyksiä liittyen Rooma 3 ehdotuksen sisältöön. On hyvä, että voidaan määrittää, mitä lakia sovelletaan. Ja sitten kysymys on se, milloin tämä valinta pitäisi tapahtua. Rooma, Rooma 3 ehdotuksen pohjalta voidaan sanoa, että rajoituksia ei ole, mutta kuitenkin on ero silloin, kun on tehty avioliiton alussa avioehto ja muissa tapauksissa tilanne on toinen. Kun ajatellaan läheistä yhteisyyttä tai linkkiä sen tilanteen kanssa, joka on ollut silloin, kun avioliitto on ollut alussa, niin Välttämättä tilanne ei todellakaan ole sama silloin, kun avioero on käsillä. Ja kun katsotaan, mikä on sitten se laki, jota, jota sovelletaan, niin tämä avioliiton alussa tehty valinta, joka on saattanut olla monta vuosikymmentä aikaisempi tapahtuma, tekee suuren eron tilanteeseen, jossa sitten ollaan avioeron kohdalla. Ja sitten ei voida taata, että molemmat puolisot ovat tietoisia siitä, mikä, mitä merkitsee sitten tämä valinta. Asianajajat, jotka käsittelevät kansainvälisiä avioeroja, ovat kykeneviä antamaan sen lainsäädännöllisen neu- tiedon, jota on olemassa ja se on joissakin tapauksissa virheellistä. Ja tämä tieto, jonka antaa tällainen eurooppalainen nettiverkosto, on yksi lähde. Ja kun ajatellaan kun ajatellaan sitä tilannetta, jossa puolisot ovat eri, asuvat eri maissa ja tässä on määräaika, yhden vuoden määräaika siitä, milloin käännytään oikeusistuimen puoleen. Jos ei ole mitään merkittävää syytä, miksi tämä, miksi käytetään tällaista monimutkaista tekijää, niin silloin, siis kun tehdään valintaa sovellettavasta laista, niin silloin tämä pitää poistaa. Ja silloin katsotaan tätä sopimuksen artiklaa 3 ja 4. Jotkut jäsenmaat eivät ole sitoutuneet tähän vahvistettuun yhteistyöhön, ja se, tar se johtuu siitä, että silloin pitäisi soveltaa vieraita ulkomaalaisia lakeja, mutta kuitenkin on otettu mukaan tiettyjä turva- keinoja. Jäsenmaiden ei pitäisi miten soveltaa tällaisia syrjiviä avioerolakeja. On tiettyjä suojalausekkeita siitä, että tiettyjä perusperiaatteita ei pidä loukata ja pitäisi olla selvää, mitä avioerolakeja sovelletaan ja mitkä laista ovat sellaisia, että ne ovat syrjiviä. Rooma 3 ehdotus, Rooma 3 ehdotus on ottanut huomioon Maltan erityistapauksen. Muissa jäsenmaissa on mahdollisuus käyttää omia lakeja maltalaiset tuomioistuimet, niin, niin heitä ei voida pakottaa käyttämään vieraita lakeja. On paho, valitettavaa, että monet muut osallistuvat jäsenmaat eivät vastusta sitä, että tällaiset säännöt sisällytetään eurooppalaisiin, eurooppalaiseen järjestelmään ja Malta ehdot ovat antamassa väärän signaalin avioero-oikeuteen ja sen soveltamiseen eurooppalaisella tasolla. Puolisot voivat määrittää sen lain, jota, jota sovelletaan avioerossa, mutta soveltaminen voi olla hyvin vaikeaa ja tärkeintä on, että tämän päivän valinta on sitten myös relevanttia tulevaisuuden kannalta. Ja sitten siellä on kansainvälisiä ö, säännöksiä, jotka määrittävät tuota tilannetta. Roomas kolmonen otetaan kuitenkin huomioon ja se asettaa peruslinjan. Ja tämä pohjautuu Lex Fore-periaatteeseen. Lex Fore-lähestymistapaa saattaisi johtaa tällaiseen avioeron matkailuun, koska monissa maissa on helpompi saada avioero kuin toisissa. Ja Rooma 3 ei jää tässä yksin, koska Brysselistä on tullut myös viestiä tässä Brysseli 2 järjestelmässä on myös mahdollisuus soveltaa lakia, mutta Rooma kolmonen ei ratkaise ongelmia mutta minä ehdottaisin tai neuvon, että tätä Rooma kolmosta tällaisenaan ei pitäisi hyväksyä. Bardzo dziękuję, pani Paljon kiitoksia, rouva professori. Rooma kolmoseen liittyvät kysymykset ovat todella äärimmäisen monimutkaisia ja tiedämme, että Rooma kolmosen sovellusala on rajoitettu siitä huolimatta – Roma kolmonen tarjoaa tiettyä lisäarvoa. Totta kai parlamenttia ainoastaan kuullaan tämän lainsäädäntöaloitteen puitteissa, mutta olemme kiitollisia Belgialle puheenjohtajamaana, että he ottivat huomioon kommenttimme. Niitä käsiteltiin Korreperin kokouksessa. Voimme varmasti palata tähän aiheeseen vähän myöhemmin. Nyt siirtyisin seuraavaan puhumaan herra Chef van Erpin joka on siviilioikeuden ja eurooppalaisen yksityisoikeuden professori Maastrichtin eurooppalaisen yksityisoikeuden instituutista MEPListä. Hän on myöskin varatuomari äh, Sartogenbossin ja hän tulee käymään aviosuuden oikeutta ja muiden aviosuhden muotojen perintöoikeuskysymyksiä. Mr. Chairman. Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, naiset ja herrat, pari alustavaa kommenttia. Pohjanaihellamme on yhteyksiä ihmisoikeus, oike, lainsäädäntöön ja eurooppalaisella lainsäädäntöön, mitä tulee vapauksiin ja yksittäisiä yksityisoikeuden alueita ei voi erottaa toisistaan, joten aviovarallisuus kysymyksiä ei voi esimerkiksi erottaa perintökysymyksistä, mutta nyt tulen puhumaan äh, kansainvälisen oikeuden ja substantiivisen oikeuden suhteesta. Meidän pitäisi lähteä siitä, että kansainvälisessä yksityisoikeudessa ei pitäisi ajatella oikeuksien ris- lainsäädännön ristiriitoja, vaan EU:ssa meidän pitäisi kysyä itseltämme, miten me voisimme koordinoida erilaisia lakeja, miten me voimme yhdistää lait tai kytkeä lait ihmisiin, jotka asuvat rajat ylittävässä kontekstissa. Kansainvälisen ää, perheoikeuden ja yhdessä asuvien ihmisten lainsäädäntö on hyvin monimutkaista. Ihmisten voivat asua yhdessä menemättä naimisiin ja tekemättä minkäänlaista sopimusta esimerkiksi liittyen avosuhteeseen. Joten tilanne on melko monimutkainen, koska kan, pitäisi soveltaa tavallisen kansainvälisen ää, äh, yksityisoikeuden periaatteita, eli omaisuuteen ex site, eli ää, äh, paikan laki. Eli jos joku saksalainen alkaa asua hollantilaisen kanssa ja heillä on Belgiasta talo, Belgian, Belgian lainsäädäntö pätee taloon, jos heillä on varoja ää, äh, Saksassa tai Hollannissa – Saksan tai Hollannin lainsäädäntö pätee siihen. Näiden tilanne on monimutkainen. tämä saattavat tehdä myös sopimukseen, joka liittyy aviosuhteeseen. Se ei ole mikään aviovarallisuussuhde, joten herää kysymys sovellettavasta oikeudesta. Esimerkiksi jossakin tapauksessa voidaan valita Ranskan oikeus. Että ihmiset, jotka asuvat yhdessä olematta naimisissa. Heidän tapauksensa osoittaa, miten monimutkaisia tapahtumat tilanteet voivat olla. tilanne jälleen saattaa muuttua, jos heillä on rekisteröity parisuhde. Voidaan näytellä, että valinneet tietyn oikeusjärjestelmän, joten soveltakaamme sen paikan oikeutta, jossa rekisteröity parisuhde rekisteröitiin. Ja meidän menevät naimisiin. Kysymys on alustava kysymys. Hyväksytäänkö avioliitto? Yleisesti se hyväksytään että samaan sukupuolen kuolevat ihmiset voivat mennä naimisiin ja nämä liitot hyväksytään kaikkialla. Tällä alueella on tehty melkoisesti työtä. Meillä on Haagin sopimus liittyen aviovarallisuussuhteeseen. Ja tässä vaiheessa vetoaisin siihen, että jos jotain EU-tasolla tehdään kansainvälisen yksityisoikeuden suhteen pitäisi tarkastella läheisesti muiden globaalien instituutioiden työtä. Meidän pitäisi välttää sitä, että Eurooppa kulkisi omia polkujaan, ottamatta huomioon, mitä muualla tapahtuu. Joten minun briefauksessani suosittelen seuraavaa. Ensinnäkin henkilöteliikkuvuus, ei ole ainoastaan sisämarkkinoiden olennaispiirre, vaan myöskin EU-kansalaisuuden ilmentymä. Ja se pitäisi ottaa huomioon, kun laaditaan yhdenmukaisia soveltuvia oikeita aviovarallisuussuhteeseen. Henkilöiden vapaus ja henkilökohtaista autonomiaa pitäisi edistää mahdollisimman paljon. Haagin sopimus suhteeseen liittyen ta, näitä tarjoavan vapautta ja henkilökohtaista autonomia siinä määrin, että sitä pitäisi tarkkaan tutkia. Toisekseen rekisteröidyt parisuhteet ovat siis rekisteröityjä ja täyttävät parisuhteen merkit. Se on kumppanet, parin jäsenten välinen suhde, mutta vertailu osoittaa, että heidän asemansa vaihtelee, mutta se, että suhde on rekisteröity, se voisi olla tämä yhdistävä tekijä. Les, lex loci registratione, eli rekisteröity vaikka laki pätisi. Autonomia pitäisi sallia eron suhteen, mutta rekisteröityjä paikan ja asuinpaikan mukaisesti rekisteröidyssä parisuhteessa elävien ihmisten pitäisi hyväksyä, että he saavat valita rekisteröintipaikan ja sitten elää sen mukaan. Ja sitten ongelmallisin alue. Avaisuuden ei ole mikään yksittäinen oikeudellinen instituutio, ja sitä täytyy analysoida ennen kuin voi miettiä, miten eurooppalaisia kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjä pitää ajatella – omaisuuskysymystä ja ansiotonta rikastumisperiaatetta ja myös äh, kommunilla periaatteesta trustioikeuden näkökulmasta, koska kommunilla on trustiperiaate erittäin tärkeä tässä. Eri lait saattavat päteä suhteen perintöaspektiin ja y- yhteis avosuhteessa elävät jotka eivät halua noudattaa avioliittolainsäädäntöä ja rekisteröiden parisuhteiden muotoa, joten en näe, mitä, miksi pitäisi olla erityisiä ää, äh, oi, ju, juridisia konflikteja, lainsäädännön konflikteja koskevia sääntöjä. Ja no sitten ehkä de facto avosuhteissa, rekisteröidyssä parisuhteessa, ehkä avioliitoissakin noudattaen Ranskan ja Saksan sopimusehdotusta voisi olla idea luoda eurooppalainen malli tällaisille suhteille. Mutta kysymys on, ja tämä koskee tätä yhteistä viitekehikkoa myöskin. Voidaanko valita eurooppalainen malli, joka on erillään jäsenvaltioiden tilanteesta, vai voidaanko valita vähän malli jonkun jäsenvaltion puitteissa sellainen malli, joka D oletusarvoisesti pätee. Aidosti eurooppalainen malli olisi askelien pitkälle, mutta malli, joka voidaan valita muuten soveltavan lainsäädännön puitteissa, olisi harkittava vaihtoehto. Lopuksi, ottaen huomioon trustioikeuden merkitys Kamelan puitteissa, että huomioon mitä siviilioikeudella on ä, trustien luomisessa. Voisitte vakavasti pohtia eurooppalaista trustioikeuden, englantilaisten trustien hyväksymistä. Tämä pätee suhteeseen. Se on tärkeä alue myöskin perimysoikeudessa. Ja se on tärkeää, vaikka emme sitä tänään puhu muissa suhteeseen liittyvissä taloudellisissa järjestelyissä. Paljon kiitoksia, professori. Aihe on erittäin tärkeä. Erityisesti rekisteröiden parisuhteiden suhteen, joita meillä on EU-jäsenvaltiossa. Ja liittyy kysymyksiä omaisuudesta ja perintöoikeudesta. Tämän mallintaminen jäsenvaltioiden oikeuden tasolla olisi hyödyllinen ratkaisutapa. Te puhutte ranskalais-saksalaisista järjestelmistä ja sitä meidät kätevästi seuraavaan teemaan. Eva Becker on Jungebohtan Beckerin juristi. Hän tulee puhumaan jostakin kiinnostavista piirteistä, jotka liittyvät aviovarallisuusjärjestelyihin Ranskassa ja Saksassa. Puheenvuoron teille. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin kertoa jostakin sellaisesta, joka on hyvin eh, rakentavaa Euroopassa. Euroopan tasollahan on eh, mietitty sitä, miten lainvalinta toteutuu Euroopassa ja, ja miten tunnustetaan kansalliset päätökset, miten tähän päästäisiin. No se hanke, mitä teinä, tänään esittelen, niin tässä ei ole materiaalioikeudesta kysymys, eikä siitä, että, että olisi yhteinen oikeus kaikkialla. Ranskalla ja Saksalla on yhteinen sopimus ja tässä sopimusmuksessa niin tässä puhutaan lainvalintakysymyksistä Ranskan ja Saksan välillä. Ja tässä perheethän ovat hyvin liikkuvia ja hyvin paljon on Euroopassa onnistuttukin näissä asioissa, mutta toisaalta on hyvin paljon eh, tarpeita vielä, että käytännön ongelmia voidaan eh, osallistua. Lainvalintakysymys Ranskan ja Saksan välillä on sellainen, että molempien maiden säännöstöissä on omaisuuskysymyksistä säädetty. Ja nyt voidaan vain todeta, että tällaisissa rajat ylittävissä riidoissa täytyy löytää ratkaisut ja pitää katsoa, mitä kansallisessa säännöstössä on säädetty omaisuus, tässä on aina omaisuusjärjestelmästä kysymys myöskin perintöoikeudesta ja yritysoikeudesta. Mä en... Ja tässä on hyvin epätyydyttäviä tuloksia syntynyt. Siksi meidän täytyy löytää oikeita ratkaisua meidän täytyisi se saada lakijärjestelmät toimimaan yhdessä. Meillä on kansalliset säännökset ja myöskin omaisuussäännöt, niihinkään ei saisi puuttua. Pitäisi pystyä myös solidaarisesti toimimaan. Tässä on luotava sopiva kehys. Esine oikeudessa on ensinnäkin katsotaan, että miten, miten omaisuus jaetaan ja malli, mitä tässä on sovellettu näissä molemmissa oikeusjärjestelmissä – Ja se omaisuuden jako ö, toteutetaan aluksi katsotaan, mikä aviopuolison omaisuus oli alussa ja sitten kun omaisuuden määrä on erilainen, niin sitten suoritetaan tällainen tasaus. Eurooppalaisessa oikeusjärjestelmässä tällainen käsite on ja minä haluaisin muutamia asetuksia ottaa esille tältä alalta. Ensinnäkin yhteinen asunto. No, se on sellainen, että kaikissa maissa on tämä oikeus tähän omaan asuntoon ja myös tämä koskee myös vuokrasopimuksia. Tämä menee vähän pitemmälle kuin Saksan eh, nykyinen käytäntö. Ja tällainen suojasääntö, siitä ei ollenkaan keskusteltu. Sitten toinen erityispiirre on, liittyy lahjoituksiin. Täällä on kahdeksan ja yhdeksän artiklat sellaisia, että ne poikkeavat Saksan lainsäädännöstä. Täältä on otettu pois sellaiset esineet, jotka on lahjoituksina saatu. Tässä nimittäin Saksan mielestä tulee hyvin paljon monimutkaisempi malli käyttöön kuin mitä meillä on aikaisemmin ollut. Täällä kuitenkin hyvin laaja yhteisymmärrys on ollut. Kolmas erityispiirre on sitten arviointi ja mm, kiinteistöt ylipäänsä, mitä tulee arvonnousuun, niin sekin otetaan huomioon. Hyvin pitkiä neuvotteluja on käyty näistä arvonalennuksista tai arvon nousuista, kun katsomme alkuperäistä yhteisomaisuutta ja sitten eh, loppupäässä olevaa. Katsotaan, minkälainen omaisuuden taso oli alkumetreillä ja sitten Ranskan las, säännöt kiinteistön ja irtaimenomaisuuden arvioinnissa Saksan puolelta. Me pystyimme hyväksymään Ranskan näkemykset ja se, mitä puolisot ovat avioliiton aikana omaisuutta yhdessä hoitaneet, me olemme löytäneet kompromissin. Ja sitten meillä on vielä tällainen indeksi, järjestelmä, jonka loimme jos me vertaamme alkuomaisuutta ja avioliiton päättymisen kohdalla olevaa omaisuutta, niin me halusimme löytää sellaisen mallin, joka ei tuhoaisi tätä indeksisääntöä, joka meillä on ollut artiklassa 9. Tässä, tästä on maininta. Sitten miten tämä sopimus avataan muille maille Euroopan unionissa? Komission pitää selvittää ensin, onko tällainen järjestelmä olemassa muissa maissa ja tulisiko tästä ristiriitaa. Omaisuuden jakaminen, tässä nyt sitten vielä arvio. meidän pitäisi materiaalioikeuden harmonisointiin päästä. Tämä liittyy hyvin paljon tunteisiin ja perinteisiin ja se, että saisimme eh, konsensuksen syntymään, niin se todella muuttui sopimuksen myötä. Oikeudelliset eh, säännöt riittävät eh, siihen, että päästään kansallisista traditioista eteenpäin. Tämä saksalais-ranskalaishanke on sellainen, että materiaalinen perheoikeus sen myötä harmonisoituu ja tämä on myöskin kansalaisille hyvin hyödyllinen, koska käytännön ratkaisuja löytyy esineoikeudellisiin ongelmiin. Tässä asiantuntijat ovat työn varrella miettineet, että samanlaiset säännökset voitaisiin ottaa käyttöön koko Euroopan tasolla. Jäsenvaltioille pitäisi olla helppoa tulla mukaan tähän tehtyyn sopimukseen. Tämä ei puutu kansalliseen lainsäädäntöön, vaan kansalliset äh, järjestelmät voivat olla tässä rinnalla. Mitä tulee sitten oikeusvarmuuteen pariskuntien kohdalla, olisi hyvin toivottavaa, että tämä onnistunut työ rohkaisisi työhön paitsi menettelytavoissa, mutta myös esineoikeuden eteenpäin viemisessä. Bardzo dziękuję pani Baker e, za tę interesującą prezentację. Kiitoksia paljon tästä esityksestä. Olen aivan vakuuttunut, että meidän asiantuntijamme tekevät kahden keskeistä yhteistyötä ja sitten löydetään, löydämme laajempia ratkaisuja jatkossa. Varmastikin tämä voidaan avata muillekin maille, joten me tulemme hyvin tarkkaan seuraamaan kehitystä. Haluaisin vielä kiittää teitä tästä esityksestä. Ja sitten kaikille osallistujille tiedoksi vain pikku huomautus. Meillä on Euroopan parlamentissa työjärjestys, jonka mukaan tänne ei saa tuoda juomia tähän saliin. Ja se on syy, miksi me olemme avanneet, tai meillä on kahvila tässä aivan vieressä ulkopuolella, siellä te voitte juoda kahvia ja mehuja ja, ja mitä vaan, mutta te ette saa tuoda juomiin, juomia valitettavasti tänne täysistuntosaliin. Anteeksi tällainen rajoitus, mutta meidän työjärjestyksemme kieltää sen. Sitten me jatkamme tätä keskustelua. Siirrymme toiseen hyvin tärkeään aiheeseen. Me tarkastelemme jäsenvaltioiden tilannetta, mitä tulee vastavuoroiseen tunnustamiseen samaa sukupuolta tai eri sukupuolta olevien ihmisten kesken sovittujen, solmittujen, rekisteröityjen parisuhteiden osalta. Rova Beatrice Weiss kutsaa puheenvuoron. Hän on edustaa perhe- ja perintölaikikomiteaa. Parissa. Kiitoksia. Haluaisin tästä arkaluontoisesta äh, aiheesta antaa kolme viestiä. Ensimmäinen viesti on voitu osoittaa, että kysymys on järjestetty hyvin eri tavalla eri paikoissa – on olemassa myös sellaisia virstanpylväitä, joista käsin voidaan parantaa eurooppalaisten kansalaisten oikeusturvaa, mutta saavutukset ovat olleet vaatimattomat. Viidessä jäsenmaassa on hyväksytty avioliitto samaa sukupuolta olevien henkilöiden kesken, ja nämä maat ovat Espanja, Ruotsi, Portugali, eh, Belgia ja Alankomaat. Muissa maissa ähm, avioliitto on varattu ainoastaan eri sukupuolta oleville henkilöille. Sitten on muita tapauksia, kuten Saksa, kuten esimerkiksi Tanska, joissa hyväksytään ja tunnustetaan tällainen virallinen kumppanuus, jossa tämä mahdollisuus on sekä homoseksuaaleille että heteroseksuaaleille pareille. Sitten joitakin maita, kuten Puola, joissa ei ole edes virallista kumppanuutta eikä homoseksuaalien välistä avioliittoa. Kukin jäsenmaa siis käsittelee nämä kysymykset hyvin eri tavalla. Maa voi antaa erilaisen määrittelyn avioliitosta. Avioliitto voidaan määritellä jossakin maassa avoliittona Eli on erilaisia sääntöjä, jotka määrittävät sen, mitä lakeja sovelletaan. Ja nämä parisuhteet ovat siis erilaisia joissakin. Se määritetään kansalaisuuden pohjalta jossakin maissa sen pohjalta, missä maassa asuu. Ja homoseksuaalinen avioliitto on asetettu julkisen oikeuden yleisen oikeusjärjestyksen mukaisesti. Espanjassa voidaan siis solmia homoseksuaalinen avioliitto ja sitten taas tämä solmittu avioliitto olisikin mitätön Ranskassa. Saksassa oikeuskäytäntö on todennut, että saman su- samaa sukupuolta olevien henkilöiden välinen avioliitto voidaan tulkita Saksassa vain Ähm, viralliseksi parisuhteeksi. Muissa maissa, esimerkiksi Suomessa, äh, sitten virallinen parisuhde, rekisteröity parisuhde on varattu ainoastaan samaa sukupuolta oleville samaa sukupuolta olevalle pariskunnalle. Ja, ja belgialainen ä, ähm, laillinen ähm, Yhteisasuminen on taas hyväksytty ja tunnustettu Suomessa. Sitten taas perintökysymykset ovat monimutkainen kysymys. Saksassa asuva pariskunta ei saa tunnustusta perintöjärjestelyilleen toisessa maassa. Ja miten sitten sovelletaan lakia silloin, kun tilanne on hyvin monimutkainen silloin, kun on kyse esineoikeuden, perintöoikeuden ja sen oikeuden yhteensovittamisesta, joka määrittelee parisuhteen laadun. Meillä ei ole siis oikeuskäytäntöä tästä asiasta Euroopan tasolla, koska voisimme kuvitella, että samaa oikeuskäytäntöä voitaisiin soveltaa kaikissa maissa. Ja sitten direktiivi vuodelta 2004 sanoo, että avoliitossa olevaa henkilöä voidaan pitää puolisona vain siinä tapauksessa, kun tällä parisuhteella, rekisteröidyllä parisuhteella on sama vaikutus, oikeusvaikutus kuin avioliitolla. Sitten ihmisoikeuksien perussopimusartiklan 14 määrittelee myös tätä kysymystä seksuaalisen suuntautumisen pohjalta. Meillä ei ole myöskään oikeuskäytäntöä Euroopan tuomioistuimesta, jossa kohteena on siis saman su- samaa sukupuolta olevien henkilöiden ö, parisuhde. Ja homoseksuaalinen mm, avioliitto on myös jätetty ulkopuolelle tiettyjen jäsenmaiden lainsäädännössä. Ja sitten tilanne, jossa on kyse esimerkiksi adoptoinnista Luxemburgissa tai vaikka avioerosta Turkissa, niin silloin mm, oikeuskäytäntöä ei ole perusoikeuskirjassa sanotaan, että on, kaikilla on oikeus solmia avioliitto, mutta sitten tämä avioliiton solmiminen menee kuitenkin kansallisen lainsäädännön puolella. Eli tilanne on hyvin jakautunut monen, monenlaisiin erilaisiin käytäntöihin. Joskus sanotaan, että sivilisäty, joka on siis paikallisesti määritelty, on se, jota pitäisi soveltaa. Eli nyt tämä epäjärjestys ja tilanne on hyvin vahva. Eli mitkä ovat nyt ratkaisut? Aineellinen oikeus pitäisi yhtenäistää tai sitten pitäisi yhtenäistää kansainvälisen yksityisoikeuden säännöt. Ja tähänhän onkin pyritty. Tämä on hyvä asia, mutta se on edelleen asia, joka on auki ja ne ratkaisut, jotka voitaisiin, joita voitaisiin ajatella, ovat hyvin vaatimattomia. Mennään siis kohti vastavuoroista tunnustamista ja tämä on tarpeen. Eli ulkomaalaisten välisten liittojen hyvä tunnustaminen on ensimmäinen askel ja siinä tarvitaan koordinoinnin vahvistamista. Ja sitten liiton määritteleminen ja kelpoisuus, jos se on hyväksytty ja tunnustettu tietyssä jäsenmaassa, tämän tunnustamisen se pitäisi laajentaa myös muihin maihin. Ruotsissa solmittu saman sukupuolten välisten, saman sukupuolta edustavien henkilöiden välinen avioliitto pitäisi tunnustaa myös muissa maissa ranskalainen re- rekisteröity parisuhde pitäisi hyväksyä muualla ja sitten taas suomalainen järjestelmä pysyy tunnustettuna siinä muodossa kuin se Suomessa on tehty. Sitten on kysymys, mitä lakia sovelletaan, kun ajatellaan eurooppalaisia kansainvälisiä sopimuksia, on puhuttu avioerosta, elatusvelvollisuudesta – niistä seurauksista, joita avioliiton solmimisella on sitten, kun ajatellaan kysymyksiä, jotka liittyvät adoptioon. On kysymyksiä, jotka ovat auki. Ja sitten kun ajatellaan sitä, että tällainen avoliitto tai rekisteröity parisuhde, sitä pitäisi tarkastella siitä maasta käsin, jossa tämä, jossa tämä liitto on solmittu. Mitä sitten unioni voi tehdä? Sen pitäisi mahdollistaa tunnustaminen, pitäisi olla välineitä, joita voidaan käyttää kaikissa jäsenmaissa ja sitten pitäisi myös kysyä kysymys, joka tulee esille usein näiden välineiden kohdalla siitä, mikä on henkilön asuinpaikka, pitääkö määritellä eurooppalainen eurooppalaisella tavalla, kun puhutaan avioliitosta tai avoliitosta. Ja sitten vielä tämä laki ja sen vaikutukset. Totta kai täytyy pitäytyä ja tukeutua kansainväliseen yksityisoikeuteen ja lähentää yhteen näitä lainsäädäntöjä ja katsoa jäsenmaata miten jäsenmaa on kansallisella tasolla järjestänyt kysymyksen. Me tunnustamme ne arviot, jotka on jo tehty kussakin jäsenmaassa ja se hetki, jolloin union, Euroopan unioni äh, antaa tästä julkisen lausuman, niin sitten katsotaan äh, tilannetta kunkin jäsenmaan lainsäädännön kannalta. Jokaisen jäsenmaan pitäisi olla mahdollista, että jokaisen pitäisi soveltaa ulkomaalaista lakia. Jos me emme lähennä lainsäädäntöämme ja oikeuskäsityksiämme, niin tämä tieto, joka tuomioistuimilla on, sen pitäisi siirtyä muihinkin järjestelmiin ja tällä tavalla voimme rikastuttaa keskustelua ja me voimme jakaa ja kantaa vastuumme näistä kysymyksistä globaalilla tavalla. Bardzo dziękuję. Paljon kiitoksia. Tämä oli erittäin kiinnostava esitys. Ja siinä oli kiinnostavia ja selkeitä ehdotuksia. Ehkä ne olivat sellaisia, tai joidenkin oli vaikea nielaista joillekin. Oikeusvaliokunnasta ei täällä paikalla, mutta olen oikein tyytyväinen, että esititte meille nämä erittäin selkeät ehdotukset. Ja varmasti kykenemme vähän myöhemmin syventymään niihin. Ja seuraava puhuja on herra Charles Hyde, QC, joka on QIB-asian ajotoimiston Chambersin jäsen. Is that better? Kuuluuko nyt paremmin? Hyvät naiset ja herrat, minä olen pahtopaisista pitävä rans, englantilainen. Puhun huonoa ranskaa, enkä juuri lainkaan hollantia. 18-vuotiaana en ollut vielä astunut Englannin ulkopuolella askeltakaan, paitsi mennäkseni Skotlantiin. Otin sitä lomaa Skotlannissa päästäkseni Englannista. Eli 18 menin ulkomaille ensimmäistä kertaa. Menin Australian ja sielläkin puhutaan englantia. Ehkä ei ole mikään yllätys, että minua on pyydetty sitten kertomaan teille näkökulmia Iso-Britannian common law näkökulmasta. En ole mitenkään poikkeuksellinen englantilainen. Olemme traditionlaisia varovaisia emme kovinkaan sopeutuvaisia ja erittäin päättäväisiä. Sitä saatatte ajatella, että me olemme edistyksellisiä ja vastaanottavaisia. Ja olette ehkä hämmästyneet, mutta kertoisin teille vähän suhteestamme avioliittoon ja saman sukupuolen suhteesta. Historia ei ole mitenkään vaikuttaa. varhaisesta Victorianista Englannista. Erot rikkaat ja köyhien välillä ovat valtavat miesten ja naisten erilainen kohtelu on käsittämätön. Naisilla ei ole mitään äänioikeutta. Jos nainen meni Victorian aikana naimisiin, lopoi kaikista oikeuksista miehen. näistä mies omisti naisen, omaisuuden ja lapset. Mies saattoi ottaa avioeron naisesta ongelmitta, mutta nainen saattoi hakea avioeroa ainoastaan poikkeuksellisista oloissa – 1937 laki muuttui ja höllentyi. 73 se muuttui uudestaan. Mutta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta se ei ole sen jälkeen muuttunut. Meillä on ollut siis 37 vuotta ää, juridisia tulkintoja laistamme. Nämä liittyvät erityisesti puolison ää, taloudelliseen kohteluun meillä on harkinnanvarainen soden jakoperiaate. Oli lähes väistämätöntä ne, joiden tehtävänä oli ja tehdä näitä päätöksiä, jotka olivat vanhan lain aikana kasvaneet, että he syrjisivät naisia, ja, ja näin he tekivätkin. Itse asiassa vuoteen 2000 asti, riippumatta varallisuudesta, konventio Britanniassa oli löydä lukkoon luku, joka koski naista, joka koski tarpeita, ja siinä oli vaatimusten, vaatimuskatto. Vuonna 2000 tämä muuttui tuomioistuin lopulta tunnusti syrjivyytensä. Ja ensimmäinen askel kohti samalla tästä kohtelua varten otettiin. Me emme kohdelleet samaa sukupuolta olevien parisuhteita paremmin. Itse asiassa huonommin. London Wolfendonia pyydettiin aikoinaan ää, raportoimaan ää, siitä, että homoseksuaaliset suhteet ja prostituutio samastettiin er, erikoisella tavalla. Kesti kolme vuotta tehdä tämä raportti ja siinä todettiin, että yhteisellä suostumuksella pohjautuva homoseksuaalinen kanssakäyminen ei ole rikos eikä että sitä voidaan tuomita. aika se on. Skotlanti liikkui todella hitaasti Tämä hyväksyttiin lain 24, Britannian kun Englantin lipun Ja ää, tämä ja homoseksuaalisessa suhteessa tipa putosi ensin 29.18 ja myöhemmin 16. 2002 äh, gay suhteessa elävät saavat oikeuden adoptoida ja 2005 hyväksyttiin rekisteröityjä parisuhteita koskeva laki, joka koskee pareja, jotka ovat samaa sukupuolta. Miksi kerron tämän teille? Ko- koska se kertoo, että mielipiteen muutokset ovat olleet viime vuosikymmenellä valtavat. Tämä ei koske ainoastaan kotimaista mielipidemuutosta ja lainsäädännön tulkintaa, mutta laajemmin ja tärkeämmin. Tässä on tunnistettu muiden valtioiden olemassa Euroopassa. Muutokset koskevat äh, suhteen statusta, sekä suhteisiin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien tunnustamista. Vuonna 2000 sukupuolen tunnustamista koskeva laki mahdollisti ensimmäistä kertaa sen, että transseksuaalit saisivat, saivat todistuksen, jossa heidän sukupuolensa muutettiin, eli saattavat mennä suhteeseen, eli naimisiin tässä transseksuaalisessa sukupuolessa. Tämä koskee muitakin kuin niitä, jotka ovat muotoneet sukupuoltaan Iso-Britannian lainalaisesti, vaan myös muualla sukupuolta on muotoneita. Parisu, rekisteröity parisuudet koskee samaa sukupuolta olevia. Ja tämä koskee myöskin parisuhteiden tunnustamista, jotka on solmittu muissa tässä 24 lain mukaisesti Iso-Britannian parisuhteet hyväksyttiin ja myöskin monissa tapauksissa ulkomailla solmitut suhteet tietyllä ehdoilla. Ja tämä koskee riippumatta niitä oikeuksia, mitä mu- mu- muualla on myönnetty. Eli sinne, ää, he kyke- ne tunnistetaan iso britannian lainsäädännössä ja he kykenevät niitä täytäntöön panemaan. Tämä koskee myöskin avioero-oikeutta, perintöoikeutta, testamenttioikeutta sekä ko- henkilön asemaa. Pääräävä henkilö on sama kuin avioeron suhteessa. Ja vaikka se on ulkomailla tehty iso pari, saattaa kuitenkin hakea Isossa Britannissa tuomioistuimelta oikeutta omaisuuden jakoon, samoin kuin ää, brittiparit voivat hakea. Sitten ei parisuhteessa tai äh, naimisissa olevassa suhteessa olevilla ei ole mitään tällaisia oikeuksia, mutta jos suhteessa on lapsia, niin isällä on huoltajuus, jos nimi on syntymäoikeudessa. Eli taloudellinen vastuu syntyy vanhemmuudesta. 1920 hyväksyttiin lainsäädäntöä, jossa hyväksyttiin, että sekä isällä täällä. äidillä että äidillä on oikeuksia lapseen, joka ei ole biologisesti oma, esimerkiksi äh, genhannutuksen kautta syntynyt. Samaa sukupuolta olevien parisuhteet säilävien oikeudet, äh, samanlaista oikeudet syntyvät vuonna 2008. Eli 1980 laki pätee. Mutta tähän liittyy myöskin sitten ei munasolua kantaneen äidin oikeudet. Lämmökkäästi hänellä on isän oikeudet. Laki ei ole takautuva, eli ei-biologiset vanhemmat tai sellaiset, joilla ei ole rekisteröitä parisuhteita, eivät voi koskaan voi olla oikeasti vanhempia. Vastuu vanhempana tuo vastuuta ja tarjoaa myös oikeuden riitajuttuun lasten liittyen. Ei tarvitse hakea oikeuden lupaa kanteeseen meidän kotimainen lainsäädäntömme muuttuu se, että ne, joilla on vanhemmuuteen liittyviä oikeuksia ulkomailla, ne oikeudet tunnistetaan meidän lainsäädännössä ja oikeussuoja ja muut oikeudet, jotka liittyvät omaan lainsäädäntöön, me ovat heille avaimia. Ja tässä on olennaisesti viestimme teille. Kotimaisessa lainsäädännössä, kun tunnistetaan muiden valtioiden myöntämät oikeudet, se on olennaista lähentämisen täytäntöönpanossa, vaikka lainsäädäntö ei ole yhdenmukainen. Olemme työskennelleet kovasti mielestäni tunnustaaksemme ja tuodaksemme lainsäädäntöä ja ymmärtämystä mustavaltiosta. Me kunnioitamme muiden oikeuspaikkojen lakeja ja nykyään kun osteskellaan oikeuspaikkoja vielä varten, niin tämä meidän kaupanpitäjä valtuus, valtiomme on ottanut askeleen eteenpäin ja avannut puodin myös muille. Kiitos. Bardzo dziękuję. Paljon kiitoksia. On pakko myöntää, että minun teki vaikutuksen sekä se nopeus että se laajalaisuus mikä Iso-Britannian muutoksissa on ollut viimeisen 20 vuoden ajan perheoikeuden suhteen. Paljon kiitoksia noista kommenteista. Kiitos muille puhujille. Valitettavasti aika etenee vauhdilla. Ja nyt meillä on tämän paneelin viimeinen esitys ja muistutan teitä, että teillä on mahdollisuus pyytää puhemallisuutta keskustelussa, joka alkaa paremmin minuutin kuluttua. Laittakaa nimenne paperille, antakaa se tänne puhujakorokkeille, jotta voimme organisoida puheenvuorot helpommin. Seuraava puheenaihe on äärimmäisen tärkeä. joka koskee, kun puhutaan lasten oikeuksista perheoikeuden puitteissa. Tarkastelemme perhesovittelun nykytilannetta EU-oikeudessa ja pohja on Maria, Maria de Concesau Oliveira, joka on juristi ja sovit, perhesovittelija ja Euroopan neuvoston asiantuntija Portugalista. Eh, bom dia a todos, uh, eh, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hyvää huomenta kaikille. Hyvää naiset ja herrat. Kansainvälinen perheiden sovittelu on asia, joka on ollut pari viime vuosikymmenen ajan hyvin paljon esillä, koska alaltaan hyvin paljon aloitteita tehty. Tämä on edistynyt paitsi siitä syystä, että hallitukset ovat tehneet työtä, mutta myöskin viranomaiset, asianajajat, psykologit, sosiaalityöntekijät ja monet eri osapuolet ovat olleet tässä mukana ja tarkoituksena on ollut päästä tällaiseen hyvään luottamukselliseen sovussa tehtyyn sopimukseen. Perhesovittelu on eräs eh, pääasiallinen tapa ratkaista näitä ristiriitoja silloin, kun on kysymys avioerosta tai asumuserosta. Hyvin monissa tapauksissa on niin, että se eh, konflikti, joka näissä tilanteissa syntyy, niin se, täytyy, se, se on hyvin vaikea, saattaa olla erittäin vaikea ja saattaa johtaa lastenkin sieppauksiin. Se, että sovittelu kattaa kaikki osapuolet, niin on hyvin tärkeää, että me löydämme sellaisen sovitteluprosessin, jossa, jossa on mukana tahoja, jotka tekevät mahdolliseksi luottamuksellisen vuoropuhelun näiden osapuolten eh, kesken ja erityisesti niin, että otetaan huomioon lastenkin oikeudet. Me olemme kaikki huolissamme lapsista ja lasten tarpeista. Viimeaikainen kehitys on osoittanut, että saattaa olla erittäin hyödyllistä mennä sovitteluun, koska tällä tavalla päästään nopeammin ratkaisuun ja hintakin jää alhaisemmaksi kuin jos joudutaan tuomioistuimen kanssa toimimaan. Sovittelu on myöskin sellainen menettely, että todennäköisesti siitä sopimus on sellainen, että sen voi myöskin panna täytäntöön, kun vertaamme tuomioistuimen päätöksiin. Lapsia suojellaan sovittelumenettelyssä. Ja Euroopan neuvosto on kiinnostunut kiinnostunut näistä asioista ja siksi meidän roolimme on ollutkin hyvin suuri. Vuonna 1999 hyväksyttiin perhesovittelun järjestelmä ja sitten on hyvin monenlaisia aloitteita, joita olemme tehneet. Meillä on myöskin toimintasuunnitelmia, jotka on hyväksytty ja Euroopan komissio on hyväksynyt tällaisia menettelyjä, jotka ovat oikeudellisesti tehokkaita suositusten täytäntöönpanoon on tärkeää. Tämä ei koske pelkästään perhesektoria, vaan myöskin monella muulla alalla näitä on. Sitten 2008 tuli kaupallisen alan sovittelualoite, mikä oli merkittävä. Ja paljon tällaisia oikeusistuinten ulkopuolisia menettelyjä on käytetty sen jälkeen kun 2003 annettiin direktiivi. Hyvin paljon uusia menettelytapoja näihin asioihin liittyen on käytössä. viimeaikaiset raportit osoittavat sen, että sovittelu ja erityisesti perheasioiden sovittelu on ala, joka kasvaa Euroopassa hyväksytyt sovittelijat, akkreditoidut sovittajat, sovittelijat, heidän määränsä lisääntyy. Tietenkin, tietenkään he, heistä ei ole minkäänlaista tilastotietoa sellaisista maista, joissa järjestelmä ei ole käytössä. Mutta kaikki ei kuitenkaan ole pelkästään hyvää. Erityisesti tilanne on silloin sellainen, kun on rajat ylittävästä tapauksesta kysymys. Kun me katsomme kaikkia näitä lukuja, joita meillä on, mutta ne ovat vuodelta 2003, 17 prosenttia Euroopan avioroista olivat kansainvälisiä eroja. Ja kun perheriitoja on kansainvälisesti tai tällaisia kan- luonteeltaan kansainvälisiä riitoja, niin on hyvin vaikeaa oikeusjärjestelmän puutte- puitteissa toimia on hyvin vaikea löytää sellaista järkevää ratkaisua. Toisissa maissa on omia määräyksiä ja sitten jos ei ole sellaisia mm, eh, aloitteita tehty, niin palveluiden laadusta ei ole minkäänlaisia takeita. Eh, kansainväliset eh, sovittelumenettelyt menettelyt mitä sellaisia, siihen liittyy monenlaisia vaiku- ongelmia, yhteyshenkilöiden nimeäminen ja myöskin kulttuurierot, jotka ovat hyvin vaikeita esteitä perhesovittelun tiellä. Kansainvälinen sovittelu on tällaista erikoistunutta työtä. Jos tällaista työtä tehdään kansainvälisesti, niin niin se on mahdollista. Jos kuitenkin halutaan tähän ryhtyä, niin silloin näiltä sovittelijoilta tarvitaan tiettyä pätevyyttä, jotta se kansainvälisesti onnistuisi. Mutta tällaista koulutusta ei ole missään saatavissa Euroopassa. Ainoastaan Belgia on järjestänyt kansainvälistä koulutusta tällaisiin kansainvälisiin tapauksiin, mutta tämä on hyvin vasta alkuvaiheessa koko asia. Se, että miten 2008 sovitteludirektiivi pannaan täytäntöön, sen pitäisi olla ensi toukokuussa valmiina valmiina lainsäädäntöihin siirrettynä, joten tässä vaiheessa on hyvin vaikea vielä arvioida, mikä sen mahdollinen vaikutus olisi sovittelijat tietävät, että direktiivi antaa hyvän mahdollisuuden kehittää sovittelua edelleen. Tämä pääasiahan on tietenkin tämä rajat yli toimiva sovittelu, mutta tämän oheis, ohessa tässä tulee myös kansalliset perhesovittelut mukaan kuvaan. Tällä tavalla me voimme käyttää käyttää näitä samoja keinoja myöskin kansallisten konfliktien sovittamisessa. Kansainvälistä sovittelusta, kun puhumme, niin minun mielestäni tätä pitäisi katsoa kolmelta eri kantilta. Ensinnäkin pitäisi olla koulutusta ja harmonisointia. Tähän voitaisiin ajatella jonkinlaista dip diplomiakin luotavaksi, joka tunnustettaisiin koko Euroopassa. Täytyy myöskin lisätä tietoisuutta, tiedon tasoa tuomareiden piirissä, lakimiesten piirissä sillä tavalla, että osapuolia kuunneltaisiin ja että he, niitä lähennettäisiin toisiinsa – Täytyy aina miettiä, minkälaisia erityispiirteitä kullakin tapauksella on, jotta saadaan lopputulos syntymään. Jokainen tapaus on erilainen. Tässä ei ole nyt tarkoitus ottaa sellaista mm, laajoja, laajoja menettelyjä käyttöön, mutta kuitenkin voidaan asiaan auttaa. Täytyy myöskin koulutusjärjestelmässä ottaa huomioon tämä asia. Siis eurooppalaiset eh, välittäjätuomarit ovat hyvin tärkeässä asemassa ja tämä riitojenratkaisutekniikka, sitä ei pelkäisi, pitäisi pelkästään edistää, vaan, vaan siitä pitäisi kertoa enemmän. Minä uskon, että maat voisivat tehdä paljon enemmän jakakseen tietoa kansainvälisestä sovittelusta. Siitä täytyy olla tietoa. Ihmisten pitäisi tietää tästä, vaikkakin sovittelu on vaikeaa ja, ja kun tiedämme, että oikeusistuinten eteen mennessä kustannuksia syntyy paljon, paljon enemmän, niin ihmisten täytyisi tietää, että tällainen kulttuurien välinen äh, monietninen yhteiskunta, että meillä on tällainen mahdollisuus olemassa. Tässä on arvoja meille kaikille. Bardzo dziękuję. Paljon kiitoksia, Rava. Ja kiitoksia kaikille panelisteille erittäin kiinnostavista, sisällyksekkäistä esityksistä. Ja kiitos myös, että piditte aikarajoista kiinni. Tämä sitä jälleen, että jos on tärkeää sanottavaa, en sanomis enemmän niin kauhean kauan. Sen voi sanoa selkeästi lyhyesti. Joten paljon kiitoksia puhujille. Ja nyt siirrymme keskusteluun. Pohjan listalla on kaksi nimeä, joten me saatamme pysyä aikarajoissa, koska meillä on 12 aikaa. Olen varmaa, että senaattori Teheran loppukommentti menee 5 minuuttia, 5 minuuttia, että meillä on vartijakaan keskustella. Ensiksi Stefan Palme Bundestagista liittopäiviltä. Kiitos puheenjohtaja ja Saksan liittopäivien puolesta minä haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta eh, tulla tänne ja olen iloinen siitä, että kansalliset parlamentit on kulut, eh, kutsuttu paikalle. Minä eh, haluaisin kiittää näistä esityksistä erityisesti Katarina Börövölkkiä esityksestä. Minä en ole itse aivan näin kriittinen ja täällä on eräitä kohtia, joihin liittyy kysymyksiä. Tässähän on kysymyksessä nyt sitten se, että onko viimeinen yhteinen asuinpaikka, joka pariskunnalla on ollut, niin onko se juuri se, mikä määrää sen, miten, miten erotilanteessa toimitaan, minkälain mukaan. Te olitte hyvin kriittinen tämän suhteen. On hyviä syitä olemassa sille, että tämä viimeinen yhteinen asuinpaikka E, otetaan perustaksi, vaikka, vaikkakin, vaikkakaan pariskunta ei enää asuisi siinä sillä hetkellä, kun ero, ero astuu voimaan. Eli yhteinen viimeinen asuinpaikka. Ehkä olisi kysymys siitä paikasta, missä, missä avioliitto on toteutunut tai missä on aikana eniten on asuttu. Se, että molemmat osapuolet hyväksyisivät materiaalioikeuden säännöt, niin siihen täytyy kiinnittää huomiota. On hyviä syitä olla käyttää tällaisia oikeuksia. Ja aivan kuten te totesitte, niin on aivan loogista sanoa, että silloinkin kun aviopari ei enää asu tässä paikassa, niin sen mm, paikan lakia sovelletaan. Tämä on artiklassa kolme komission ehdotuksessa ja yksi b kohdassa. Täällä sanotaan, että sovelletaan sen maan lakia, jossa viimeksi aviopari eh, asui yhdessä, mikäli eh, mikäli omakuman asupakka edelleen on tässä maassa. No, haluaisin mennä vähän pitemmälle. Mikäli kumpikaan puolisoista ei enää tämän sopimuksen eh, tekemisen aikaan asu siellä, niin joka tapauksessa valittaisiin tämän maan laki, jossa, jossa he aikanaan yhdessä asuivat. Eh, tässä en puolusta Rooma kolmosta suinkaan eh, itse, mutta tähän liittyy myöskin toinen kysymys mitä tulee materiaalioikeudellisiin kysymyksiin ja mikä on sovellettava mm, laki. Olisiko edes mahdollista ajatella, että avi, aviopari valitsee sellaisen tuomioistuimen sieltä, jossa avioliitto on eletty, jos vaikka kumpikaan aviopuolista eron jälkeen ei enää tässä maassa ole asumassa. Eli siis se, jos siinä maassa enää asuta, joka on parin aikanaan yhteen sitonut. Paljon kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron professorille vastausta varten sanoisin jotain äh, esittelijänä tästä asiasta Euroopan parlamentissa. Olen samaa mieltä herra Palmen kanssa liittyen siihen, mitä hän sanoi edelliseen vakituiseen asuinpaikkaan, mutta täytyy sanoa, että Rooma 3 liittyy sovellettavan lain eikä sovellettavan tuomioistuimen valintaan. Tänään puheenjoikeus. Puheenvuoro, professori. Ja, danke sehr, äh, die Bemerkung des... Kiitoksia. Puheenjohtajan kommentti on aivan, aivan oikein ja minä haluaisin nyt tähän viimeiseen kysymykseen vielä paneutua. Niin kyllä se, että oikeusistuin valitaan. Täällä on siis tämä lain valinta kysymys takana ja tässä on Bryssel 2 eh, A. Eh, se oli aika eh, alkuperäinen ehdotus vuodelta 2008, jolla Bryssel 2 pyydettiin muuttamaan. Näin pitkälle ei ole vielä päästy, mutta toivon mukaan jatkossa on mahdollisuus tähän suuntaan mennä. Siis tässä asetuksessa näin ei kuitenkaan tällaista ole sallittu. No sitten viimeinen yhteinen asuinpaikka. Alankomaiden keskustelussa tästä uudesta kansainvälisestä avioero-oikeussäädöstöstä, niin hyvin perustellusti tuotiin esiin ja, ja torjuttiin tällainen ajatus, koska tämä on hyvin vaikea tapa mm, toimia, koska se pitäisi jälkeenpäin pystyä määrittelemään silloinkin, kun lain valinta suoritetaan. koska asiat, eh, lainvalinta täytyy suorittaa jo aikaisemmin, ei pelkästään erotilanteessa, jo avioliiton aikana ja sen solmimisen yhteydessä. Ja jälkeenpäin saattaa tulla hyvin vaikeaksi määritellä, mikä oli viimeinen yhteinen asuinpaikka. On paljon helpompaa sanoa, eh, että yhteinen asuinpaikka tai tai sitten Lex Fori valitaan. On tiettyjä edellytyksiä, joita, joita pitäisi sitten vielä saada sovellettua tähän. Bardzo dziękuję pani profesor. Paljon kiitoksia rouva professori. Lisäisin vielä yhden asian. Sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat pyytäneet komissiota valmistelemaan Bryssel 2 asetuksen uudelleenarvioinnin mahdollisimman nopeasti, koska Rooma kolmannen osoittaa, että koko joukko Bryssel 2 b säädöksiä täytyy muuttaa. Enpä usko, että tämä kauhean nopeasti tapahtuu ehkä joskus 2013. Ja kenties, äh, jos vähän vartamme komission toimia, tämä tapahtuisi vuotta aikaisemmin kuin muutenkin. Ehkä Rova Reding tietää asiasta jota Nyt senaattori Jung Ranskan senaatista puheenvuoroon teidän. Merci, monsieur. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset myös järjestäjille koska minusta tämä on todella hyvä istunto, jossa saamme paljon tietoa ja siinä tulee tietoa niille, jotka eivät välttämättä ole asiantuntijoita perheoikeuden alalla ja saamme kuulla myös kansallisia puheenvuoroja kansallisten parlamenttien tasolta. Tämä on kyllä arkaluontoinen kysymys, koska se liittyy hyvin voimakkaasti ja läheisesti kansalliseen suvereeniuteen ja se koskettelee meitä kaikkia, jotka muodostamme kunkin kansan tai maan. Tämä on hyvin monimutkainen aihekokonaisuus. On Rooma 3, Brysseli 2, Brysseli 2a ja monia asiakirjoja. Ja on selvää, että kansalaisten on vaikea seurata, missä mennään, ja tässä täytyy todellakin selittää myös, minkälaista dialektiikkaa käytetään. Keskustelu on osoittanut, ja se onkin hyvä asia, että on useita väyliä viedä asiaa eteenpäin. Totta kai eurooppalainen lainsäädäntö on tärkeä, se on itsestään selvä asia, mutta vahvistettu yhteistyö alkaa jo saada Äh, erilaisia sävyjä ja kun olemme käyttäneet sitä, niin pyydämme sitten lisää ja tämä tapahtuu monilla eri aloilla. Ja sitten on tällaisia kansallisia ähm, ratkaisuja, jotka voivat myös tarjota vastauksia, kun ajatellaan ranskalais-saksalaista lainsäädäntöä yhtenä esimerkkinä. Se osoittaa, että voidaan, äh, voidaan mennä yhdessä eteenpäin kaksistaan, kolmestaan, aina 27 maan voimalla. Ja voimme mennä eteenpäin eurooppalaisilla aloilla ja tämä on todellakin rauhoittava ja hyvä asia. Haluaisin tehdä yhden kysymyksen ja yhden huomautuksen. Kysymyksen tekisin rouva Eva Beckerille, joka kertoi meille ranskalais-saksalaisesta aviovarallisuusjärjestelystä. Se on hyvin tärkeä kysymys. On paljon avioliittoja, joita solmitaan ranskalaisten ja saksalaisten välillä. Ja meillä on valitettavasti myös merkittävä osa riita-asioita tällä alalla. Ja se koskee perintöasioita ja lastenhuoltajuutta ja Jugendamtkin on myös ottanut kantaa näihin asioihin eikä ongelmat ole ainoastaan saksalaisten ja ranskalaisten välillä lapsiasioissa, mutta myös on ongelmia eurooppalaisten ja japanilaisten avioliittojen kohdalla. Tällaisissa seka-avioliitoissa on kysymyksiä, jotka aiheuttavat valtavasti ongelmia ja me olemme Ranskan senaatissa myös pohdiskelee tätä kysymystä. Ja ovatko muut maat osoittaneet kiinnostusta yhtyä tähän sopimukseen, joka on siis ranskalais-saksalainen sopimus? Ja jos näin on, niin mitkä maat ovat olleet kyseessä? Lisäksi pieni yhteenveto siitä olisi hyvä, koska tämä on melko tuoretta lainsäädäntöä. Sitten vielä huomautus siihen kohtaan, eli tämä vastavuoroinen tunnustaminen homoseksuaalien avioliittojen kohdalla, tai jos puhutaan tällaisesta rekisteröidystä parisuhteesta saman sukupuolisten henkilöiden kanssa, tämä on hyvin tärkeä ja arkaluontoinen kysymys myös. Ja minusta tilanteet ovat hyvin ö, ristiriitaisia, tilanteet ovat hyvin vastakkaisia maasta toiseen siirryttäessä ja konsensuksen toteuttaminen ei välttämättä ole tärkein tavoite, mutta ainakin, että päästäisiin vähimmäis vaatimusten osalta eteenpäin. Sekin olisi jo hyvä asia, eikä sekään ole vielä mitenkään taattu, kun ajatellaan yhdistynyttä kuningaskuntaa, ja kun viitattiin vaikka kuningatar Victorian aikoihin, niin silloinhan oli hyvin pitkälle mennyttä lainsäädäntöä näillä alueilla. Ja tämä oli englantilaista käytännöllisyyttä. Ranskassa me olemme melko jäljessä, se on sanottava. Olemme tunnustaneet nämä parisuhteet jotka ovat siis saman sukupuolen välillä solmittuja. Ja tämä tapahtui hyvin äskettäin pari vuotta sitten. Ja olemme vieläkin käsittelemässä melko hankalalla tavalla tätä avioliittokysymystä saman, suku, saman sukupuolta olevien henkilöiden välillä. Me kuitenkin pyrimme kohti eurooppalaista lainsäädäntöä, ja minkälaista se sitten onkaan, niin sen pitäisi rohkaista tunnustamista ö, avioliiton tai avoliiton osalta samaa sukupuolta olevien välillä. Ja meidän pitäisi viedä keskustelua tätä kautta eteenpäin ja viedä se, se ehkä loppuun saakka ja sitten voisimme viedä tällaisen viestin muille viranomaisille – ehkä komissiossa voisi olla todellakin halukkuutta viedä asiaa eteenpäin. Tilanne, kuten Ranska, niin sehän on merko merkittävä Euroopassa. En puhu nyt tässä kaikista maista, joissa on hyvin erilaisiakin esteitä, mutta maat, jotka ovat melko avoimia, niin näiden maiden osalta tarvittaisiin välineitä lainsäädännölle, eurooppalaisen lainsäädännön kautta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, herra senaattori. Tässä oli täsmällisiä kysymyksiä Robertille, joten annan hänelle puheenvuoron. Ähm, Vastaan mielelläni. Haluan huomauttaa, että sopimus ei ole vielä voimassa, sitä ei ole vielä äh, äh, ratifioitu, joten aika aikaisessa vaiheessa vasta olemme. Toivomme, että tämä aviovarallisuussopimus usein sitten tullaan valitaan ja voisin sanoa, että lakimiehillä on hyvin suurta kiinnostusta tähän, sillä tällä tavalla me voisimme näitä hyvin vaikeita asioita päästä hoitamaan näin rajat, yli, rajat ylittävästi. Ja tämä on hyvin ymmärretty. Ja, ja muut maat ovat e, e, ilmoittaneet kiinnostuksensa, mutta en nyt mainitse minie, nimiä. Ja tietenkin oikeusministerit Ranskasta ja Saksasta ovat tästä asiasta kirjoittaneet ja pyytäneet muita tähän yhtymään. Tämä ei kuitenkaan e, ole kysymys kahdessa maasta, kahdesta maasta ehkä 5-70 maata tulee pikapuolin tähän liittymään. Bardzo dziękuję. Paljon kiitoksia. Minulla oli sama vaikutelma. Rova. Ehkä meidän täytyy käydä tämä vaihe läpi ennen kuin löydämme yhteisö tason ratkaisun 27 jäsenmaassa. Tämä äärimmäisen delikaatti alue tämä perheoikeus. Ja kuten tiedätte, kansalliset tuomioistuimet ovat päätösvaltaisia yhteisön tasolla. Voimme laatia lakeja vain silloin, kun jäsenvaltiot ja EU jakavat suvereniteetin. kysymyksiä, jotka ovat herkkiä jossakin jäsenmaissa, kuten sama sukupuoliset pariskunnat, adoptio ja niin poispäin. Tällä hetkellä monet asiat, joita ratkaistaan tällä hetkellä nopeammin kahdenkeskeisesti kuin kenties EU-tasolla. Joten tässä on meillä myönteinen kokemus, joka saattaa auttaa, johtaa meitä löytämään oikeita ratkaisuja. Kukaan muu ei puheenvuoroa ole pyytänyt, joten nyt pyydän herra Diaz Tejera Espanjan senaatista esittämään yhteenvedon ja loppuhuomiot. Gracias, presidente. Estamos hablando de un ámbito... Kiitoksia puheenjohtaja. Me puhumme sellaisesta ihmisten elämän osa-alueesta, jossa kaksi vapaata aikuista henkilöä, kaksi täysikäistä ihmistä tekevät sopimuksen siitä, miten he järjestävät yhteisasumisensa. Kun ajatellaan tätä, äh, miten tähän pitäisi suhtautua yhteiskunnan käsin tai juridisesta näkökulmasta, niin riippumatta siitä on kyse kuitenkin heidän omasta päätöksestään, heidän yksityiselämässään. Sitten on olemassa tällaisia teknisiä ja välineitä, jotka ovat arvottavia ja niinpä monet ihmiset elävät tilanteessa, jossa on kyse juridisesti säädellystä asiasta, mutta kuitenkin yksityiselämästä. Ja sosiologit ja muut sanovat, että on 16 erilaista perhemallia, niin voimme havaita, että todellakin näitä erilaisia tilanteita on todellakin paljon. Ensin on tällainen tilanne, jossa meidän täytyy sitten asettaa ja löytää oma asemamme tässä monimutkaisessa järjestelmässä. Vastaukset eivät ole yksinkertaisia ja varmasti ne akateemikot, jotka ovat osoittaneet sen, että aihe on todella monimutkainen, he ovat oikeassa. Kun ajatellaan poliittisia päättäjiä, jotka puhuvat tietyn, tietyllä tavalla yleisellä tasolla asiasta. He tekevät sen tietysti omalta, omasta näkökulmastaan. Sitten on akateemikot, jotka ratkaisevat asiat tai esittävät erilaisia malleja. Kun ajatellaan näitä kaikkia eri kokemuksia, niin meidän täytyy tarkastella asiaa kuitenkin positiiviselta kannalta. Kun ajatellaan siitä, sitä tilaa, missä kysymys on, no mehän tiesimme jo tämän tämän tilanteen ennen tänne tuloa, mutta nyt kun kuulemme täällä kollegoiden kantoja ja kuvauksia siitä, mikä tilanne on, niin monimutkaisuuden korostaminen ei ole turhaa. Meidän täytyy kunnioittaa ja noudattaa lainsäädäntöä, joka voi olla lainsäädäntöä, joka tulee toisesta maasta. Mutta tässä on nyt kyse ennen kaikkea siitä, että 2010 vuoden lopussa nyt kun olemme, niin tämä monimuotoisuus ja monimutkaisuus ja toisten maiden lainsäädäntöjen noudattaminen on todellakin monimutkaista inhimillistä kamppailua. Ja siksi meidän pitää päästä eteenpäin, meidän täytyy jatkaa tietämme eteenpäin. Ne, jotka sitten ryhtyvät kahdenvälisiin ratkaisuihin, niin aivan vapaasti. Tai jos jotkut haluavat olla mukana 14 maan yhteissopimuksessa, niin sekin sopii. Kun täällä on puhuttu siitä, että ehkä ideaalia ihan teellistä olisi, että tekisimme yhteistyötä 27 maan kesken, niin se voi olla rohkea tavoite, mutta meidän pitäisi kuitenkin mennä eteenpäin kohti yhtä tavoitetta. Meidän täytyy perustella oma palkkamme tässä tehtävässä, jota hoidamme. Meidän täytyy tehdä työtä kansalaistemme hyvinvoinnin eteen. Kun ajatellaan tilanteita, avioeroa, sitä surua, jonka avioero aiheuttaa, ja ajatellaan tilannetta, jossa syntyy suuria ongelmia. Jos me haluamme olla hyödyllisiä, niin meidän täytyy pyrkiä ratkaisemaan nämä kysymykset, emmekä eikä meidän pidä hukata aikaa näiden tehtävien hoitamisessa. Paljon kiitoksia, herra senaattori. Haluaisin vain painottaa, että olen samaa mieltä teidän ystävällisesti esittämienne kommenttien kanssa. Kyllä, me haluamme eteenpäin järkevällä, selkeällä tiellä. Kuten täällä on tänään todettukin, kun puhutaan Rooma 3 ja Brussel 2Bstä, ja mitä niitä nyt onkaan, niin ei sen kadun ihmisillä oli kauhean selkeä puhe, että meidän täytyy saada tehdä selväksi ihmisille näiden lakien sisältö tavalliselle ihmiselle. Ja siksi minä kannatan selkeitä määrittelyitä perheoikeudessa kuten muuallakin. Jos autamme ihmisiä ymmärtämään asioita paremmin, voimme löytää yhteensä ratkaisuja. Haluaisin vielä kerran kiittää pohjoja erinomaisista, hyvin älykkäistä esityksistä. Toivotaan, että nämä ovat lainsäädäntötyön äh, siemeniä täällä ja muualla. Kiittäisin myöskin toista puheenjohtajaa, senaattori Diaz Teheraa. Kello on 12, ovat näistä herrat. Aloitamme päivän konferenssin toisen osan, joka koskee perintöjä rajat ylittävissä tapauksissa. Pyydän kollegaani Kurt Lechneriä oikeusvaliokunnasta istunnon puheenjohtajaksi. Kiitos.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 Ja. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, olen juuri sanonut, että minä olisin tietenkin voinut omalta paikaltani nämä johdantosanat puhua. Mutta kun näin on tapana, niin, niin minä olen, haluaisin kiittää esittelijöitä tästä tärkeästä työstä, jotta me saamme keskustella asiasta. Täällä on nyt eh, Bryssel 1, Bryssel 2, Rooma 1, Rooma 2, nämä siviilioikeuden eh, eh, säännökset ovat erilaisia. Ja nyt on tässä aivan uusi asetus, joka, joka luo aivan uutta siviilioikeutemme alalle jäsenvaltiossa. Ja lisäksi tässä on yksi suurimmista ongelmista. Tämän olemme keskusteluissamme huomanneet, että materiaalioikeutta ja monet sanovat, että näin perintöoikeuksiin ei saa puuttua ja perheoikeuksiin – ja tietynlaisia päällekkäisyyksiä on, missä ongelmia sitten syntyykin. Mutta kuitenkin, koska on hyvin tärkeää, että kaikki tietävät asiasta, niin haluaisin todeta seuraava. 12 miljoonaa eurooppalaista asuu tällä hetkellä muussa kuin omassa kotimaassaan. yli lähes 600 kuolemantapausta tapahtuu toisessa maassa ja hyvin suuria vaikeuksia tästä syntyy. Jos puolalainen tai saksalainen asuu Belgiassa tai Pariisissa, eli siis säännönmukainen kotipaikkansa, ja hänellä on rahaa sitten Ranskassa tai Belgiassa tai Saksassa. No sitten Eh, Saksan ja Puolan silmissä tässä katsotaan, että perintöön sovelletaan Ranskan, anteeksi, Saksan sääntöjä. Ja sitten taas muissa maissa tulkitaan, että se, missä ihmisillä on omaisuutta, niin sitä lakia sovelletaan. Siis Belgiassa näin ei tehdä. Eli vain Ranskassa tämä toimii näin. Siis Belgian mukaan tilanne on päinvastainen. Ranskalainen tai belgialainen, jolla on viimeinen asuntonsa ollut Puolassa tai Saksassa, niin ranskalaiset katsovat, että Ranskan oikeutta on sovellettava. Mutta belgialaisten mielestä on niin, sovelletaan viimeisen asuinpaikan sääntöjä, eli Puolaa tai tai Saksan lakia. Eli Belgia ja Ranska kohtelevat tällaisia tapauksia täysin eri tavalla. Tässä on hyvin vaikea tilanne päätösten kannalta ja tämä on hyvin vaikea myöskin lainkäytön osalta ratkaista. jäsenvaltioita on erilaisia. Toiset katsovat kansalaisuutta, toiset katsovat viimeistä asuinpaikkaa ja Lex Ray siitä järjestelmää sovelletaan myös. Eli hyvin paljon erilaisia järjestelmiä ja nyansseja tässä on. Ja molemmin puolista tunnustamista oikeuden tuomioiden osalta ei ole perintöoikeuden sektorilla. Jos molemmat valtiot soveltavat samaa sääntöä, esimerkiksi kansalaisuuden päätöks- perusteella toimivaa, niin kuitenkaan tätä päätöstä ei tunnusteta toisessa maassa, eli ongelmia tässä on. Tähän haluaisin vielä lisätä, että meillä ei ole harmonisointi tässä mielessä, kuten aikaisemmin tässä olemme keskustelleet. Emmekä puhu samasta kuin mitä avivarallisuuden tavall- sektorilla tehtiin Ranskan ja Saksan välillä. Tämä on eurooppalaisen lain konver- konversiotapaus, vaikka eurooppalaista oikeutta tähän ei ole luoda, luo, luomassakaan. Täällä teksti tekstin alun perin ranskaksi, sitten siitä on tehty käännöksiä – mutta eri suuria ongelmia niissäkin on. Mitä tähän ehdotuksen substanssiin tulee, niin sovellettava laki pitää olettaa, että tuomioistuin toimii tavanomaisen tai viimeisen asuinpaikan eh, suhteen silloin, kun kuoleman tapaus tapahtuu. Eli jossakin tapauksessa kansalaisuutta ei oteta huomioon. Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin ja viimeinen asuinpaikka, mutta eh, eh, kansalainen voi myös valita oman maansa lainkäytön eh, lain käytettäväksi. Täällä on todella suuria ongelmia ja toimivaltainen tuomioistuinhan tietenkin soveltaa oman maansa lakia. No sitten kun päätökset ja niiden tunnustaminen pitää olla asiakirjoja, jotka pitäisi tunnustaa. Tästä en nyt aio mitään sanoa itse. Ja sitten on tällainen todistus, joka tarvitaan, eikä pidä unohtaa myöskään näitä siirtymämääräyksiä eräiden asioiden kohdalla. Minä haluaisin sanoa, että sekä Euroopan parlamentissa että neuvostossa tällaiset yleisperiaatteet on hyväksytty. Meidän täytyy vielä ponnistella eteenpäin, käydä enemmän keskustelua asiasta, koska muuten me emme pääse eteenpäin mutta kyllähän näissä yksityiskohdissa on vielä paljon sovittamista. Tässä pitäisi siis olla kansainvälinen yksityisoikeus ainoastaan, jota, jota käymme nyt sääntelemään. Mutta mitä oikeuteen tulee, niin tämähän menee vähän päällekkäin sen kanssa. Ja heti tulee kysymys soveltamisalasta. On maita, kuten Ranska ja Italia, jossa perintöä katsotaan sen jakautumisen kannalta ja sitten Saksa ja eh, Saksassa tätä taas katsotaan ainoastaan esineoikeuden piiriin kuuluvaksi. Ja täytyy katsoa, miten eri, eri järjestelmissä toimitaan. Pitäisi miettiä, että kuinka tämä tavanomainen asuinpaikka määritellään – se pitäisi ratkaista ilman, että tekstissä tämä eksplisiittisesti mainittaisiin. Näinhän usein toimitaan myös kansallisella tasolla. Oikeusjärjestyksen perusteet sitten. Tässä viitataan kansainvälisiin parlamentteihin ja minun täytyy todeta, että niin tässä on kysymys, joka liittyy hyvin paljon emotioihin ja perinteisiin. Minä olen hyvin miet- paljon miettinyt sitä, miten ongelma käytännössä näkyy. Meillä on tällaisia velvoitteita eri laissa ja meillä on myös Meillä ei ole mitään tällaista sääntöä UK tai Skotlannissa. Ja muuten minun täytyy sitten ihan selkeästi sanoa, tässä pitää nyt jo tematisoida asiaa. Se, mitä Belgian senaatti on asiasta todennut ja kritisoinut, jos omaisuutta on belgialaisella, niin silloin siihen välttämättä sovelleta enää Belgian lakia, jos se on muualla. Ja tällä ei myöskään ole otettu huomioon sitä, että kun kansalainen muuttaa toiseen maahan, niin kyllä sitten siinä uudessa maassa, anteeksi nyt vaan, hänen pitää myös siellä kuolla. Jos halutaan omaisuus siirtää jaettavaksi toiseen maahan, niin siinä maassa pitää myös kuolla. Tällainen perusnäkökanta tähän on otettava ja lähteä näistä olosuhteista. No sitten asiakirjakysymys. Minä olen eh, sanonut, eh, notari Pascal tästä puhuu, Oikeusjärjestyksen perusteet ähm, on, täällä on myöskin pitää miettiä, miten tämä asia pitää tänne tekstiin ottaa sitten mukaan. ei tässä nyt oikein onnistuneita sanamuotoja alkutekstissä ole ollut ja sitten tietenkin tässä on käännöksessä syntynyt vielä lisäongelmia. Toissijaisuusperiaate ja se, mitä Saksan liittopäivät tekee Tässä ei ole minkäänlaista lopullista päätöstä olemassa. Ja meidän täytyy näiden näistä asioista pitäisi vähän miettiä, että mikä näillä asiakirjoilla on tämä lopullinen vaikutus ja miten täytäntöönpano pan, toteutetaan. Niin tuomioistuimen pitää Saksassa hyväksyä tämä asia. Siis kun oikeudenkäytön perusteet hyväksytään. Siis tämä perintötodistus. Ja jos halutaan oikeussuojaa, niin silloin tämä perintöä koskeva todistus, sen täytyy olla tässä mukana. Tällainen todistus on tällainen asia, mikä on aina otettava huomioon. Ei ole kuviteltavissa sellaista että me löydämme täydellisen ratkaisun näihin ongelmiin. Jokainen joutuu ajattelemaan sellaisen konstellaation, joka, joka sopii kuvion. Ja olen aivan vakuuttunut siitä, että tällä asetuksella me saamme syntymään lisäarvoa erityisesti kansalaisille koska silloin hän voi testamenttinsa suhteen toimia järkevästi ja vapautta tämä myöskin lisää ja hän voi suunnitella sitä, mihin hänen perintönsä sitten eh, menee. Ja vielä lopuksi todeta, että tämä nyt ei niin paljon muuta asioita. Esimerkiksi kansalaisten osalta, jotka kuolevat omassa kotimaassaan, niin tämä ei muuta mitään. Mutta jos omaisuutta on toisessa maassa, niin tilanne tietenkin paranee huomattavasti, koska, koska silloin tämäkin omaisuus kuuluu oikeussuojan piiriin perintötilanteessa. No, neuvostossa keskustelut ovat hyvin vaikeita, mutta minusta tuntuu, että tämä asetus, tästä saadaan hyvä lopputulos syntymään. Minä olen esittänyt työasiakirjan. Tässä on hyvin paljon uutta asiaa ja on aivan hyvä, että tätä keskustelua ryhdytään käymään kussakin maassa ja ensi vuoden alkupuolella. Anteeksi, puhelin soi. Että meillä on asiasta sitten jo uusi ehdotus. Ja että me voimme mietintöluonnoksen esittää sillä tavalla, että parlamentti voi siitä alkaa käydä keskustelua. Nyt minua kiinnostaa kovasti se, mistä te aiotte puhua. Äh, um Entschuldigung, Herr Pascalis. Anteeksi, herra Pascalis, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Io credo... Kiitos, puheenjohtaja. Tämä yhteisön äh, perintöä koskeva Asetusluonnos on erittäin hyvä mahdollisuus lainsäätäjälle puuttua alueeseen, joka on ehkä rajoitettu, mutta jolla on ihmisten elämän selkeä vaikutus. Eli virallisten asiakirjeen käyttö perin tapauksissa. Tämä koskee notaria muiden julkisten viranomaisten vahvistamia asiakirjoja. Kuoleman tapauksen perinnetapauksessa usein vaaditaan virallista asiakirjakopiota testamentista, notaarin asiakirjapesän selvitystä, dokumentti, jossa todetaan perinnön hyväksyminen tai kieltäytyminen perinnöstä. Ja sitten asiakirja, joka koskee pesän jakoa. Ja tämä esitys pyrkii siihen, että kuka tahansa kansalainen voi käyttää virallista asiakirjaa usein notaarin vahvistamaa asiakirjaa. Viranomaisessa Hän voi vahvistaa tämän asiakirjan oman maansa notarilla ja käyttää tätä samaa vahvistettua asiakirjaa mistä tahansa EU. Tämä asia voidaan tarkastella toisinpäin. Kunkin maan viranomaisen pitäisi voida käyttää virallista vahvistettua asiakirjaa, joka on toisesta maasta. Ja sen pitäisi olla yhdenvertainen vastaavan kansallisen asiakirjan kanssa. Miksi virallisten asiakirjojen käyttäminen rajojen yli on niin tärkeää kansalaisille ja viranomaisille? Se on tärkeää hyvin usein, koska sillä on näyttöarvoa. Sillä jolla on privilegioitu näyttöarvo, joka lisää perinnön jaon oikeusvarmuutta. Minusta olisi suuri sääli, jos asiakirja menettäisi arvonsa tai arvoansa, jos sit, kun sitä käytetään muualla kuin siinä maassa, missä asiakirja on myönnetty. ei ole mitään kattavia EU-tason sääntöjä, sääntöjä tällä hetkellä, joten on joka, pakko käyttää jokaisen oikeusjärjestelmän kansainvälistä yksityisoikeutta. Ja näissä säädöksissä on suuria eroja, kuten niiden tulkinnassa ja täytäntöönpanossa. Viranomaisen ja hallinnon mukaan yhteislainsäätäjällä oli vihdoinkin mahdollisuus tarttua tähän kysymykseen. Ja nyt on 26 kohdassa sitten artiklassa 34-25 asetusluonnoksessa. Nämä ovat erittäin tärkeitä liittyen notarien perinnön yhteydessä vahvistamien asiakirjojen kansainväliseen käyttöön. Näitä säädöksiä on kritikoitu. Jotkut haluavat niitä, niitä poistettavaksi. Mutta minä koen, että niiden vastustus pohjautuu riittämättömään asioiden ymmärrykseen. Kritikot ovat sitä mieltä, että ei ole selvää, että mihin asiakirjoihin tässä viitataan. Tähän on helppo vastaus. Olen varma, että monilla teistä täällä on henkilökohtaisia kokemuksia vir- virallisista asiakirjoista liittyen perintöihin ja perimykseen, ja joten merkitys on varmaan selvää. Kriitikot ovat myös sitä mieltä, että ei ole selvää, mitä arvoa näillä asiakirjoilla olisi perintöjen tapauksessa ja erityisesti on sanottu, että näitä asiakirjoja ei voi samastaa oikeuden päätöksiin. Koska notaari vahvistavan tuomioistuimeen voi riitauttaa ja se voidaan kumita tuomioistuimessa, mutta ken tuollaisen va- vasta argumentin esittää paljonkaan virallisesta asiakirjasta ymmärrä. Se on ihan päivänselvää, että niin ei voi riitä ottaa tuomioistumassa. Mutta olennaista on, että se tuollainen asiakirja katsotaan viralliseksi muus, muussakin kuin siinä maassa, kun se on myönnetty. Joten sillä on privilegioitu näyttöarvo. Ja usein täytäntöön, privilegioitu täytäntöönpanoarvo. Joten olennaista tässä on tämä, että tämä etuoikeutettu näyttöarvo tunnustetaan muuallakin kuin maassa on myönnetty. Totta kai se sen jälkeen voidaan riitauttaa, mutta sen ar- arvo instrumenttina ei siitä muutu. Ja sitten on, jos yhteisön tasolla on jotain sääntöjä, jotka täytäntöönpanoa tällä hetkellä vahvistavat, niin ne ovat rajoitettuja. Täytäntöönpanoon liittyvää säännöstä on jonkun verran, mutta näyttöarvoon, evidentiaalisuuteen liittyvää ei. Jos yhteisö valmistuu tästä lakia säätämään, niin täytyy muistaa, että yhteisön akiihin kuuluu jo virallisten asiakirjojen tunnustaminen, milloin ne ovat täytäntöön pantavia. 27, vuonna 1969 Brysselin yl- yleissopimuksen mukaisia, jotka koskevat siviili- ja kauppaoikeuden täytäntöönpanoa ja artikla 50, myöskin Brysselin ykkösessä vahvistaa tämän. Suomessa asetuksessa 2201 2003, joka koskee täytäntöönpanoa ja oikeuskelpoisuutta avioikeudessa. Siihen on viitattu monessa yhteydessä. Ja 2004 joka koskee täytäntöpanoa ja kiin naisen no, siviilioikeudellinen järjestelmä. Usein viitataan näihin notarin varmentamina asiakirjoina ja niillä on näyttöarvoa. Toinen periaate, joka on myöskin yhteisessä lainsäädännössä, on yhteisen määritelmä virallisesta asiakirjasta tuomioistuin päätti tästä erittäin merkittävässä Unibank-päätöksestä 16.6.1999, jonka mukaisesti asiakirjan virallisuuden varmistaa julkinen viranomainen ja sen sisällö, sisältö määritellään viralliseksi ja se allekirjoitus, ja sen pitäisi olla täytäntöön pantava si- siinä kastamme paikassa, missä sen täytäntöönpano on e, otettu etukäteen huomioon, mikä voi siis olla muukin kuin se, missä asiakirja on varmennettu. Tämä koskee puolison taloudellisia oikeuksia koskevassa lainsäädännössä. Tämä ylipäätänsä, jos ajattelemme Brysselin ykköstä, tämä on 40 vuotta vanha periaate, mutta se mikä meiltä puuttuu yhteislainsäädännössä vielä – on yhteensä sääntö, joka koskee näyttöarvoa virallisessa asiakirjassa. Ja se on siis perinteen alueella erittäin tärkeä. Ajatellaan, että teillä on pesän selvitys. Se saattaisi toimia evidenssinä kautta Euroopan. Se voisi todistaa kuolinpesän olemassaolon koko Euroopan oikeusalueella. Pitäisi myös muistaa, että Euroopan parlamentti käsitellyt erinomaisia asiakirjoja, Se on tehnyt vertailevan tutkimuksen eri jäsenvaltioiden niitä koskevista säännöistä. Sillä on, se on hyväksynyt päätöslauselman asiasta, mikä osoittaa miten tärkeäksi parlamentti asian on katsonut. Tutkimukset, johon viittaan, ovat ensinnäkin e- virallisten asiakirjojen käyttö eu joka on Iso-Britannian vertailevan oikeuden laitoksen tekemä. koske sitä, mitä tarvitaan asiakirjan alkuperään osoittamiseksi. Tämä on erittäin selkeä tutkimus, jos parlamentti haluaa käsitellä notaria vahvistaminen asiakirja käyttää EUn ulkopuolelle. Ja toinen on erittäin tärkeä on tutkimus on 2008 Euroopan ää, notarien yhdistyksen ja Deutsche Notar-instituutin yhteinen vertaileva tutkimus Äh, Italiassa, Ranskassa, Saksassa, Englannissa, Puolassa ja Romaniassa ja Ruotsissa. Merkittäviä tuloksia osoittaa huomioon oikeusjärjestelmien monipuolisuuden. Sitten oli päätöslauselma 28.2008, jossa suositellaan neuvostolle eurooppalaista asiakirjaa, jossa painetaan näitä pääkohtia ja painetaan myöskin siviilioikeuden ja common law maiden eroja. Ja tutkimuksia on jo tehty. Ja kaikki sanomani osoittaneet, että notarien varmentamien asiakirjojen laajan käyttäminen laaja, rajat ylittää merkittävissä tapauksissa on alue, jossa voitaisiin erittäin merkittävästi ja voitaisiin kodifioida ne säädöt, jotka helpottaisivat, yksinkertaistaisivat, parantaisivat viranomaisten asiakirjojen liikkumista EUn kautta. Täytetään pannus on tämä saavuttamatta näyttöarvon suhteen. meillä on vielä tätä tehtävänä. Eli yhtenä vetänä selkeät säännöt ovat sellaiset, että virallisella asiakirjalla pitäisi olla sama vaikutus sen äh, virallistetun ja näyttöarvon suhteen kuin äh, lähtömaassa ja virallinen asiakirja jäsenvaltion lainsäädännön alaisena määritelty vain äh, pitää ekivalenttina tosi jäsenvaltion asiakirjan kanssa ja kohdemaassa – asiakirjalla ei voi olla suurempaa vaikutusta kuin lähtömaassaan, alkuperämaassaan ja samalla mitalla. Ei sillä pitäisi olla suurempaa vaikutusta kohdemaassa kuin ekvivalentilla paikallisella virallisella asiakirjalla. Virallinen asiakirja voidaan riitauttaa tuomioistamassa sekä lähtömaassa että, että kohdemaassa. Tuolla vähän eroa siitä, mitä olen sanonut, että toimii eri alueella. Tämän yhteislainsäädäntö voisi aikaan saada virallisella asiakirjalla tutkimusten ja mainittujen oikeusperiaatteiden mukaisesti, joten asetuksen hyväksymisen yhteydessä voisi olla hyvä löytää ratkaisu, joka on hyödyllisempi ja yksinkertaisempi ja mahdollistaa virallisten asiakirjojen käytännön käyttöä kautta EU-alueen. Kiitoksia näistä tyhjentävistä eh, esityksistä ja näistä virallisista notarin asiakirjoista tässä on hyvin paljon työtä tulevina vuosina, riippumatta siitä, siitä miten nyt tämän asetuksen kanssa käy. Ja sitten seuraavana annan puheenvuoron herra Chassanille Ranskasta. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. 14. lokakuuta 2009 annetun asetuksen muutosehdotus on ollut pohjana niille kriteereille, jotka on asetettu ähm, painajan ja tuossa valtiossa sovellettavan perintölain välillä. Tämä yhdistys, josta myös herra Pasqualis puhui, on pohtinut tätä kysymystä koko Euroopan kannalta ja nyt herra senator Jung on myös viitannut siihen, että tämä perintöjärjestys perustuu kulttuurin perinteeseen, joka on kullekin kansalle ominaista. Kun ajatellaan sitä, että joissakin maissa tämän lain soveltaminen – on tilanteessa, jossa sitä ei voida soveltaa. Joissakin maissa on pidetty kiinni tällaisista perinteisistä säännöistä. Ja tämä jako pelaan järjestelmää, jossa on erilaisia oikeusjärjestelmiä ja, ja jossa suunnitellaan perimysjärjestystä, niin kun ajatellaan perheen omaisuuden suojaamista, siinä syntyy tilanteita, joissa perheen edut heikkenevät. Kun ajatellaan omaisuutta. Tällainen suojelu voidaan poistaa ja jos perintöoikeus ei tällaista varaumaa tunne. Tämä on hyvin arkaluontoinen asia, aivan kuten te sanoitte äsken puheenjohtaja. Ja tässä asetuksessa on tarkoitus, että artiklassa 27 joskus tuntuu, että se on riittämätön kansallisten lainsäätäjien kannalta silloin, kun he neuvottelevat tästä laki, laista ennakkoon, kuten Ranskan parlamentti. Tässä ehdotuksessa on korostettu sitä, että oikeusjärjestyksen perusteet ovat luonteeltaan erityislaatuisia ja voitaisiin tämä tietenkin herättää kysymyksiä, kun mietitään, minkälaisia toimivaltuuksia unionilla on, ja kun ajattelemme oikeusjärjestyksen perusteita ja subsidiariteettia. Meidän ei pidä myöskään unohtaa eh, sitä, miten yksityisoikeutta sovelletaan kussakin maassa ja eh, se, että kun kiinteistöjä eh, ryhdytään järjestelmään, minkälaista suojaa ne tarvitsevat. Täällä on kolme asiaa. Ensinnäkin perintösuunnittelu, sitten toinen on läheisyysaste ja kolmas on sitten hallinnolliset toimet. Perintösuunnittelu perheen sisällä. Ja täällä on kritisoitu asiaa ja on arvioitu sitä, että mitä varten on niin montaa lakia sovellettavissa. Tämä johtuu siitä, että yhden ihmisen on vaikea suunnitella perintöään. Jos ihmisellä on kiinteistö jossakin maassa, niin silloin maan sääntöjä noudatetaan ja hyvin vaikea silloin perinnön jättäjän on suunnitella sitä, kenelle hän perillisistään tämän antaa. Tämä on useissa laeissa määritelty, mutta on Joskus nämä hankkeet saattavat olla aivan selkeitä, mutta ne eivät ota huomioon näitä suojelumääräyksiä, joita laissa on. Siviilioikeuden säännöt ikään kuin törmäävät näihin oikeusjärjestyksen perusteisiin. Ja tässä tuntuu, että pitäisi saada enemmän varmuutta tulevaisuutta varten. Ranskassa esimerkiksi on se on muutettu eh, eh, lakia vuonna 2007 tältä osin. Mutta se, että nämä määräykset olisivat tyydyttäviä, niin pitää olla varmuus siitä, että jos perinnön jättäjä tekee suunnitelmia, että hänellä olisi yksi laki vaan, jonka mukaan hän eh, voisi tehdä professor periaatteen mukaan tämän Tällainen on mahdollista järjestää vielä lakiin ja 14, eh, tai tässä viime vuoden ehdotuksessa se on mukana. Tähän liittyy sitten yhdenlainen soveltamisen periaate, jolla suojellaan perheitä eh, eh, perinnönjakotapauksessa. Se, että valitaan laki, jota sovelletaan – niin se jättää jokaiselle valinnan vapauden vaikkakin myöhemmissäkin vaiheissa. Ja tällä, tällä myöskin foorumi ja muodot voidaan, voidaan valita. Tällä tavalla perinnön jättäjää suojellaan myöskin perhettä, kun hän voi itse valita, valita yhden ainoan lain tässä sovellettavaksi. Toinen kommenttini on sitten läheisyys kuolleeseen henkilö, henkilöön. Jos on vakinainen asuinpaikka, niin usein tässä, tässä paikassa on kaikkein eniten hänen omaisuuttaan. Hänellä, eh, hänellä on irtaimistot, hänellä on pankkitili, kiinteistö, hänellä on palkkansa, eläkkeensä juuri täl, tällä paikalla – ja eh, luultavasti todella eh, siis suurin osa irtaimistostakin sijaitsee siinä paikassa. No, eh, on hyvin vaikea perjien tietää, kuinka suuri perintö on. Ja tämä asetus antaa mahdollisuuden helpommin saada selville, mistä on kysymys. Ensinnäkin tieto tieto on, tietoa on kaikkein eniten hänen viimeisessä vakituisessa paikassaan. Tämä on helppoa vielä eh, saada tietoa tästä ja näistä varoista. Ja siihen löytyy myöskin laki, kun omaisuus on samassa maassa. No, sitten kolmas kommenttini. Hallintotoimet ja käytäntö perintö menee perillisille tai sitten on tällainen pesänhoitaja, joka asiaa hoitaa. Tässä on materiaali, sisäisen materiaalioikeuden kysymys jäsenvaltioiden mielestä. Täällä nyt ehdotetaan vähän yksinkertaisempaa menettelyä. Ensinnäkin se, että lain mukaan se määritellään se, ketkä ovat perijöitä, tämä suojelee paremmin perhettä ja sillä tavalla voidaan, mm, voidaan mm, toimia oikein. Perintöoikeudessa on tiettyjä tällaisia määräyksiä, joilla suojellaan oikeuksia perheillä. Perheillä on tässä on etunsa, koska tässä tulee yhtenäisyyttä. Kun me katsomme asetusehdotusta, niin me huomaamme, että perintöoikeudessa on määriteltävä tarkemmin erilaisia asioita. Artiklassa 21 todetaan myöskin, että maan oikeutta pitää noudattaa sillä tavalla, kun materiaalioikeuden määräykset määräävät. Voitaisiin pelätä sitä, että kaikki ei soudu kuitenkaan harmonisella tavalla. No miten sitten perinnön jako hoidetaan ja perhettä suojellaan? Joskus tässä on vähän tällaista juridista kuurupiiloa. Juristit, heidän pitäisi huolehtia siitä, että ettei mitenkään poiketa sovellettavan lain määräyksistä. Jos käytetään viimeisen vakinaisen asuinpaikan lakia, niin se vaikuttaa siltä, että se on kaikkein paras ja paras keino suojella perheen oikeuksia. Tällä tavalla suojelu jokaisessa maassa toteutuu e, ja jokussakin maassa tämä toteutuu notaarien ja juristien ja muiden avulla. No mitä sitten asiakirjoihin tulee? Haluaisin päättää esimerkkini, esitykseni, että perintöoikeuden oikeuteen liittyen haluaisin siiterata pari professoria. Tämän tyyppisissä toimissa täytyy noudattaa muotoa, jotta voimme hillitä näitä tunteita, jotka tilanteessa esiintyvät, jotka ovat usein järkeä voimakkaampia. Äh, Kiitoksia. Rasassaan näistä näkemyksistä ja hyvin laajasta esityksestä, joka kattoi perheen omaiset äh, ja juuri tämä viimeinen vakinainen asuinpaikka kysymys ja positiivinen näkemys siitä. Meillä on sitten vielä Eh, Era Lenka Leshei, toivottavasti ensin sen oikein. Ai anteeksi, anteeksi tämmöinen rouva. Lenka Leshei, Tsekistä, olkaa hyvä. Dobrý den, děkuji za pozvání na tuto konferenci. Kiitoksia, että pyysitte minut kokoukseen. Lenka Lesai. Kiitoksia. Minun nimeni on Lenka Leshai. Näin se äänetään. Minun esitykseni aihe on sisältö ja vaikutus, joka on eurooppalaisella perimyssertifikaatilla, eli todistuksella Tämä on aihe, josta voidaan käsitellä, jota voidaan käsitellä ja keskustella vaikka koko päivä. Ja nyt minun puheenvuoroni on rajoitettu muutamaan minuuttiin ja minä yritänkin keskittyä pääkohtiin, jotka ovat mielestäni kaikkein tärkeimpiä. Eurooppalainen perintötodistus valaa pohjan toiminnalle koko Euroopan unionin alueella. Ja kuten olette kuullut, on eroja – siinä, miten testamentteja tehdään, millainen perimys, miten perimys järjestetään ja mitkä ovat olosuhteet näiden, tämän perimyksen määrittämiselle ja että voidaan taata perimyksen toteuttaminen. Kun katsotaan tätä ehdotusta, niin voidaan todeta, että on kyse välineestä, jossa voidaan taata sama vaikutus kaikkialla Euroopan unionissa – ja lisäksi on tärkeää ottaa huomioon, mikä on tämän koko toiminnan tavoite. Artiklassa 36 on tarjottu todistus kaikille henkilöille, kaikille toimijoille, jotka ovat mukana perimyksessä, perimyksessä tai kuolinpesässä ja on otettava huomioon siis tämän asian osalta sekä sisältö että sen vaikutus. Sitten täytyy katsoa, mitkä ovat olleet edeltävät toimi, toimet. Espanjan val, Espanja teki puheenjohtajakaudellaan ehdotuksen, jossa korostetaan sitä, että tietyssä maassa 36 kohdassa A sopimuksessa tai kohdassa on viitattu siihen, miten tämä asia siirtyi Espanjan puheenjohtajakaudelta Belgian puheenjohtajakaudelle ja sisältö on sellainen, että sitä sen mukaan arvioidaan henkilön oikeuksia, joka on perijä Lisäksi otetaan huomioon laajuus, joka on, ähm, kuinka laaja tai suuri omaisuus on. Ja tämä kirjataan todistukseen. Todistuksen pitäisi kuitenkin olla yksinkertainen ja läpinäkyvä. Se kokoaa eri tiedot. Ja artiklassa 41 kohdassa 2 on maininta tästä. Todistuksen pitää sisällyttää tiedot, jotka tulevat toimeenpanevilta viranomaisilta. Siellä otetaan tai mainitaan, mitä lakia sovelletaan. Ja jotkut tiedot, joita on ehdotettu, ovat sellaisia, että niihin täytyy kiinnittää erityistä huomiota – ne ovat kohdassa A, J ja K. Esimerkiksi tässä todistuksessa ei voida, sinne ei voida sisällyttää sellaista tietoa, jonka, kaut, jonka muodossa pyydetään tai viitataan niihin asioihin, jotka ovat jo kohdissa H ja I. Lisäksi jako perioiden välillä on myös kirjattu mukaan. Ja lisäksi täytyy ottaa huomioon, ettei synny ristiriitaisuuksia niiden tavoitteiden välillä, jotka on tällä perintötodistuksella. Lisäksi on ottava aina huomioon, että näitä todistuksia annetaan vain tarpeellisissa tapauksissa. Tämä todistuksen ei pidä olla luettelo perijöistä tai perinnöistä, kuten on mainittu kohdissa H, I, H ja I. Tämä ei ole tuon todistuksen tavoite. Tuon todistu, eurooppalaisen todistuksen määrä on kirjata nämä henkilön oikeudet ja Tuon todistuksen pitäisi viitata ainoastaan kansalliseen lainsäädäntöön, jota tuossa konkreettisessa tapauksessa sovelletaan. Ja tähän, tätä tietoa varten viitataan eurooppalaiseen perintöoikeuteen. Sen ei pidä myöskään olla luettelo toimista, joita täytyy hallinnossa tai perjän toimesta tehdä. Mitkä ovat sitten tämän eurooppalaisen sertifikaatin vaikutukset? Ensinnäkin komissio on sanonut, että tämän sertifikaatin, tämän todistuksen täytyy olla sellainen, että se tunnustetaan automaattisesti kaikissa jäsenmaissa. Se asettaa ne perustelut, jolloin tuomioistuimen päätöstä ei pidä ottaa huomioon. Pitää taata min, myös ne, minkälaisia oikeuksia ja vaikutuksia ihmisten vapaalla liikkuvuudella on. Espanjan puheenjohtajakaudella todettiin, että tämän toimen pitää vaikuttaa kaikkien eurooppalaisten oikeuksiin. Lisäksi täytyy täyttää ne vaatimukset, jotka on kohdassa 2 artiklassa 32. Lisäksi artikla 34, 38 ja 43 ovat kohtia, jotka täytyy ottaa huomioon. Nämä tarjoavat meille hyvän pohjan ja lisäksi kun ajatellaan näitä takeita, niin en halua mennä niiden osalta kovin yksityiskohtaiseksi, mutta on otettava huomioon, mitkä vaikutukset tällä asiakirjalla on ja, ihmisen, ja henkilön täytyy pystyä varmistamaan, miten se vaikuttaa hänen tapauksensa. Sitten tällainen sähköinen rekisteri olisi hyvä, hyödyllinen ja tämä Max Planckin kertomuksen kirjaama huomio oli samansuuntainen. On hyödyllistä ajatella tällaista rekisteriä joissakin tapauksissa, joissakin tietyissä perimystapauksissa. Kun ajatellaan tämän viimeisen tahdon toteutumista. Ja täm, nämä ovat kohdassa kolme ja neljä. Tämän tahdon toteutuminen on kysymys, joka on kansainvälisten viranomaisten toimialaa ja on tärkeää mainita myös ne säännöt, jotka ovat kohdassa viisi. Niiden mukaisesti tämä todistus on pätevä asiakirja myös kansallisten rekisterien osalta. Tätä todistusta ei kuitenkaan voida pitää itsessään vielä virallisena asianakirjana. Sen pitää, pitää olla mukana myös tietyt säännöt, jotka noudattavat yhteisön lainsäädäntöä siinä muodossa kuin ne, ministerineuvosto ne on ottanut esille. Tämä eurooppalainen perintötodistus on sellainen asia, asiakirja, jonka pitäisi kussakin jäsenmaassa toimia asetettujen perintöön liittyvien tavoitteiden mukaisesti. Sitä voidaan käyttää yhdessä muiden virallisten asiakirjojen rinnalla ja sitä voidaan pitää pätevänä asianakirjana silloin, kun nämä kyseessä olevat henkilöt tätä asiakirjaa vaativat. Kiitoksia rouva Leslie tästä esityksestä. Hyvin vaikea aihe ja tämä on useissa maissa sellaista, missä asia ei tunneta erityisen vaikea. Meillä on pieni hetki jäljellä tässä keskusteluun, 10 minuuttia. Täällä on herra Tome. Ensin pyytän puheenvuoron. Kiitoksia minä haluaisin tässä mm, eh, alku, aluksi eh, sanoa, minä en eh, ole vähän suhtanut vähän pidättyväisesti tähän asiaan, mutta silloin kun tällaista todistusta halutaan, niin silloin täytyy miettiä, mikä, siinä, mikä sen materiaalinen vaikutus on. Ja, ja Tämän täytyy, tämä täytyy saada voimaan tämä säännös. En nyt tässä käy enempää epäilyksistäni puhumaan tämän suhteen. Mutta toinen asia, minkä haluaisin toistaa, mistä mies on minulla, on epäilykseni, liittyy kansalaisuuteen täällähän sanotaan, että kun päätös tehdään, niin voidaan kytkeä tämä kansalaisuuteen tai viimeiseen vakinaiseen asuinpaikkaan. Ja tämä liittyy tietenkin kulttuuriin eikä välttämättä pelkästään perintöoikeuteen. No sitten kolmas liittyy Rovalle Seinne näkemyksiin tästä rekisteriasiasta. Meillä on liittopäivillä huomenna keskustelu tällaisen rekisterin perustamisesta Saksaan. Olisi aivan loogista miettiä, että kun me ajattelemme eurooppalaista perintötodistusta, niin eikö tämän tyyppinen rekisteri pitäisi ottaa käyttöön sellaisissa maissa, jotka tällaisen järjestelmät, järjestelmän tuntevat Meillä on vain kysymys kansallisesta järjestelmästä Saksassa tässä vaiheessa, mutta pitäisi ehkä miettiä siitä, että ehkä tällainen eurooppalainen järjestelmäkin voitaisiin tähän liittää. Kiitoksia sitten Rajun. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Vain yksi havainto liittyen äh, perintöihin liittyviin todistuksiin. Me olemme sen Ranskan senaatissa noin vuoden käsitelleet asiaa. Meillä on puoltava lausunto liittyen EUn aloitteeseen, mutta olemme kuitenkin kiinnittäneet sekä Ranskan hallituksen että eri Euroopan viranomaisten huomiota siihen, että, ja, että Ranskassa, luultavasti muissakin maissa, en tiedä sitä, on tällainen äh, perintöön liittyvä laki, joka suojelee puol- lapsia tai puolisoita, joka merkitsee sitä, että tietoa saa perinnöstä kolmassa puolet, kolme saa lasten ja mm, oikeudenomistajien määrän mukaan. Kiinnittäisimme lainsäädäntäjän huomiota siihen, että täytyy ottaa huomioon, että tällainen varattu perintöosuus täytyy ottaa huomioon – olemme kiintyneitä siihen Ranskassa. Ja toivoisimme, että asetusluonnos heijastaisi tätä ranskalaista tilannettakin. Vastikaika jotkut antamaan tälle vastauksen siihen liittyen, miten asiat ovat edenneet. Ja, dann will ich kurz äh, darauf eingehen, Herr Thomé, ich wollte auch... Äh... Niin, aivan lyhyesti. En halua Bundestagia kritisoida, mutta me olemme kuulleet, mitä Belgian senaatissa on työn alla. Tässä on hyvin positiivisia tuloksia syntynyt lainsäätäjä eh, kussakin maassa käyttää kansallista mm, varantoa hyväkseen laatiessaan lakeja, ja tämä on tietenkin poliittinen kysymys, mitä sitten kansalaisuuteen tulee, en nyt puutu siihen, koska se on aivan erillinen keskustelu. Mutta viiden kuuden aikana me olemme vihreästä kirjasta neuvotelleet. Ja vasta sitten, kun itse paneuduin tähän materiaaliin, niin se vakuutti minut siitä, että jos me voimme valita, niin se on ainoa, mikä toimii tässä kontekstissa valitsemme kansalaisuuden tietyissä tapauksissa, jos me siis sitoudumme siihen, silloin va- vala- valinta mahdollista, mahdollisuutta ei ole. Ja jos sitten vakinainen asuinpaikka valitaan, niin se on sitten toinen valinta. Minä tarkoitan, että ainoastaan että voimme tässä kombinaatiossa ainoastaan valita vakinaisen asuinpaikan ja kotipaikkaoikeuden välillä. Meillä on myöskin laajat keskustelut olleet käynnissä. Meillä on ollut esittelijän varjoesittelijöiden kanssa keskustelua ja myöskin neuvoston edustajien kanssa – professori Pariisista Prato. Ja hänen kanssaan siis oli kysymys tästä tutkimuksesta, jonka hän on tehnyt asiaan liittyen. Mekin pidämme sitä silmällä. Jos me katsomme näitä eri kombinaatioita, niin mikään ei tule kovin paljon muuttumaan. Täällä on hyvin paljon myönteisiä elementtejä, jotka tulevat mukaan. Saksalainen, joka on naimisissa ranskalaisen kanssa Ranskassa, jossa hänellä on asuinpaikka, niin silloin Saksan lakia sovelletaan perintötapauksissa, jos hänellä on lapsia. Ja jos, jos hänen rahansa on, ovat Saksassa. ja sitten tulee Ranskan laki mukaan. Nämä samat oikeudet ovat eh, Saksassa ja Ranskassa olemassa ja erot loppujen lopuksi eivät sitten niin suuria olekaan. Jos kokonaisuutta katsotaan, niin ei tässä nyt mikään hurja huonontuminen ole edessämme eikä tämä johda tilanteiden huononemiseen, eikä suurimpaa osaa tapauksistahan tämä asia ei ollenkaan koske, koska tämä on vain rajat ylivettävät tapaukset koska kattava sääntö. No niin, sitten jatkamme. Täällä vielä loppuyhteenveto. Uh, thank you very Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Voisinko kansallisten parlamentin kollegoiden puolesta kiittää valiokuntaanne tämän kokouksen järjestämisestä maan parlamentin äh, tavoin mukaisesti minun täytyy kertoa, että minulla on oma intressini. Olen toim, juristin toimissa, olen myöskin notariaskin notaarin toiminen hyvin erilaista kuin jossakin muissakin maissa. Iso-Britannia ei ole tässä vaiheessa tehnyt tällaista opt-inia näihin ehdotuksiin siinä heitä tuki se valiokunta, jonka puheenjohtaja minä olin ylähuoneessa. Me tarkastelemme tätä ehdotusta erittäin tarkkaan. Kiinnitämme huomiota monimutkaisiin piirteisiin tässä. Monet, jotka tulevat tässä esille pari sekuntia sitten itsekin ja kolleganne Bundestagista viittasi, liittopäivältä viittasi tähän selkeästi. herra Haidinko on tavallinen, tyypillinen englantilainen, mutta me olemme sitä, sitä mieltä, että, että jotain muutosta tarvittaisiin. Aitoja ongelmia räjähtely tässä tapauksessa on. Että yrittäisimme tuottaa tällaisen kattavan blankkoratkaisun, ylekoratkaisun, niin saattaa olla ei ajattuja seurauksia ja asiat saattavat jollakin alueella monimutkaistua. Tämä alue on niin kansallisen kulttuurin ja omaisuutta koskevan lainsäädännön mukaista sitä seuraavaa, että meidän pitäisi erittäin varovaisesti rikosakademialla ollaan aset, asteittain edetty menestyksekkäästi paremmin niin kuin tällaisella laajarintamalla lähestymistavalla. Iso-Britannia saattaa olla enemmän kuin mikä muilla jäsenmailla, koska meillä on äh, eli tämän lainsäädännön kanssa hyvä omanlaisemme perinne. Me olemme sitoutuneet siihen perinteen, että, että testamentin laitien pitäisi säätää perinnöstä, mitä haluaisi. Eli isossa Britanniassa ei ole mitään lakisääteisyyttä. Laki osaa. Tämä on iso juttu Isossa Britanniassa. Haluaisin jäsenten ymmärtävän. Ja puhun notaria täällä. Notarin osuus Isossa Britanniassa. Ehkä jossakin muussa jäsenvaltiossa Jälleen sellainen, kun kunnianarvoisat jäsenet kovasivat oman maansa suhteen. Ei jokainen maa anna notaarin vahvistamalle asiakirjalle samaa statusta kuin oikeuden päätöksille. Mikä johtaa niihin ongelmiin, mitä me ollaan eurooppalaisella perimystodistuksella. Se oli määritelty niin laajaksi silloin, kun me laadimme mielipiteemme. Tässä olisi kattanut paitsi tuomioistuimen päätökset, myös notaarien päätökset. Riittääkö tämä omaisuuden siirtoon Iso-Britannia tai muun esimäläisen lainsäädännön mukaisesti niin, että se takaisi edustuksen, edustusoikeuden samoin kuin me, niin kuin me haluaisimme? Tiedän, että aikaan vähän. Ymmärrän, että Iso-Britannia seuraa, miten edistyksemme, edistymme ehdotuksen mukaan saralla. Lopullinen päätös tästä optautista tai liittymisestä liittyy siihen, että vakituinen asunpaikka – sovellettavan oikeuden suhteen määritellään hienojakoisemmin kuin nykyään. Me haluaisimme laajempaa testamentin tekijään valinnanvapautta. Ja kansalta kannalta ää, perintöveron keräämisoikeus on taattu. Iso-Britannian lainsäädäntö takaa sen. Sen me haluaisimme perehtyä tarkemmin menettelyn yksinkertaistaminen ja, ja, ja sitten kansallisten ää, sääntöjen säilyttäminen vähän ristiriitaista. perintö, lakisääteinen osa on ongelma. En voi olla samalla linjalla kuin muiden notaarit. Jos on nuoria, aloittaisin notariuraa, kannattaa sitä täydestä sydämestä. Olisi ollut parempi ja enemmän voittoa tuottava, kannattavampi prospekti kuin brittinotaarin ura. Mutta tällaisia varauksia meillä on. Ja kaikki kansallisparlamentit haluavat miettiä näitä asioita ennen kuin sopimus tehdään. Minun lähtökohtani on sellainen, että minä haluaisin, että Iso-Britannia liittyisi mukaan pikemminkin edes mutta tässä kyllä vaaditaan paljon, kun asia on niin monimutkainen. Ehdotus on niin kattava ja askeleittainen lähestymistapa olisi, olisi onnistumistodennäköisyydeltään parempi. Kiitoksia, Lordi Baronesse. Nyt minun täytyy vielä tässä lisätä, että brittikollegat eh, tai yhdistynyt kuningaskunta ei ole tässä keskustelussa nyt mukana ja se on aivan hyvä näin. Me katsomme, että jospa UK kuitenkin opt-in vaihtoehdon valitsee. Tässä tärkeää on se, että me ymmärrämme toisiamme. Me olemme hyvin paljon tästä nyt oppineet. Laki on erilainen Englannissa ja Skotlannissa me emme ole siis mitään asiantuntijoita, me olemme poliitikkoja. Ja kun, kun tavallisten ihmisten kanssa asiasta puhuu, niin jo kakkoslauseen kohdalla mm, mm, ihminen jo kadottaa ajatuksen, koska tässä saattaa syntyä väärinymmärryksiä. Jos puhutaan sovellistavasta laista, niin sitten tämä saattaa sekoittua verotuslakeihin. Ja, mutta joka tapauksessa komission aloitteen myötä me olemme ryhtyneet eh, puhumaan näistä, tästä verolaista, ei sillä tavalla, että vero verolait olisivat turhia, mutta me haluaisimme huolehtia siitä, että minkälaista päällekkäistä verotusta ei ilmenisi. Yksittäiselle kansalaiselle yksittäistapauksissa saattaa käydä niin katkerasti, että vielä tulee tällaisia vero, veroihin liittyviä ongelmia. Tämä asetus on on sellainen, että tässä pyritään yksinkertaistamiseen. Jos, jos enemmistö tulee kansalaisuuden taakse, niin silloin joudumme, jos, jos joissakin tapauksissa me joudumme hyvin paljon ulkomaalaisia lakeja ottamaan huomioon ja soveltamaan sarjalakikin saattaa tulla tähän kuvioon. kymmeniä vuosia, satoja vuosia on kansalaisuusperiaatetta sovellettu, aina kuten minunkin maassani on kysymyksissä kansalaiset. Kaikki kansalaiset haluavat, että omaisuudet menevät perintönä turvallisesti eteenpäin. Me haluamme tämän asetuksen myötä lisää eurooppalaista lisäarvoa. Kiitän kaikkia osallistujia, esiintyjiä ja kaikkia keskustelun osallistujia. Tähän päättyy aamupäivän istunto ja me jatkamme kello 15.